So, schönen guten Morgen. Oikein hyvää huomenta. Onpa mukavaa, että kaikki olette saapuneet täsmällisesti kello yhdeksän tähän valiokuntamme kokoukseen. Eli vielä kerran oikein hyvät huomenet teille kaikille. Joudun puhumaan nyt hyvin hitaasti, kerron ihan kohta miksi. Tänään kroatian kieltä ja kieltä lukuun ottamatta meillä on tulkkaus kaikille kielille. Sitten meillä on täällä edustaja Zanderin vierailijaryhmä Federation Nationale de Transport Routier. Toivottavasti tämä nyt meni suunnilleen oikein edessä. Todella 12 edustajaa, liikeharjoittajaa sieltä. Ja me emme halua tosiaankaan nyt sitten mitään viivästystä. Meidän pitää nimittäin päätellä kello 16.30. 16.30 alkaa sitten koordinaattorien kokous mahdollisimman täsmällisesti. Sitä varten on sitten noin tunti varattu. 16.17. maaliskuuta pöytäkirjat on toimitettu, niihin ei vastalauseita ole tullut, joten vaikuttaa siltä, että pöytäkirjat voidaan näin hyväksyä. Hyvä. Ja sitten esityslistan kohta 4 Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoito vuonna 2017, kaikki pääluokat. Jens Geier on tämän yleisen talousarvion esittelijä, pääesittelijä. Olisin siis mielelläni toivottanut Kaijerin tervetulleeksi, mutta Kajer on jumiutunut ruuhkaan, eikä hän pääse perille. No oikein äh, tiedä, no oikein mitään tule mieleen siitä, että mitä tässä voisin kertoa. Emme voi myöskään aikaistaa muita esityslistan kohtia, koska muuten varjoesittelijät eivät pääse paikalle. Minä en tietenkään voi Kajerin puhetta täällä pitää, eikä Kajer varmaan siitä tykkäisikään, joten nyt pahoittelen todella sitä. Joudumme tässä nyt odottelemaan, kunnes kollega Kajer sieltä ruuhkasta pääsee, joten keskeytän kokouksen. Pyydän kuitenkin, että te harvat ja valitut, jotka paikalla olette, jäätte paikalle, koska muuten sitten kun kokous saadaan käyntiin, meitä on vieläkin vähemmän paikalla. Kiitos. ne peut pas faire le point 5 en attendant? Non? Eikö voitaisiin mennä kohtaan viisi nyt, kun odotellaan? Äh, no meillä ei tällä hetkellä ole yhtään esittelijää paikalla, tai siis varjoesittelijää paikalla myöskään minä toki. No esityslistan kohtaa viisi voitaisiin varhaistaa kyllä, mutta sitten minun pitäisi käydä keskustelu keskenäni, koska minunkaan varjoesittelijäni eivät ole paikalla. Toki edustaja Moran Chartier on paikalla. Ähm, mm, kyllä me varmaan tämän asian käsiteltyä saisimme, en sitä lainkaan epäile. Ja, es äh, sich ab. Vaikuttaa siltä, että ensimmäisen esityslistan kohdan, joka siis on kohta neljä, ensimmäinen varsinainen kohtahan on nyt saapumaisillaan kuulemma. Also kann sich's nur noch um Stunden. Mm, ei tässä nyt varmaankaan enää pitkään mene. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, nachdem nun... No niin, kollegat. Jens Kajer on nyt menestyksekkäästi vapauttanut itsensä tuolta ruuhkasta, hieman myöhässä, no puoli tuntia voidaan sanoa, että hieman myöhässä ja näin ollen voidaankin sitten käynnistää keskustelu tästä esityslistan kohtaista neljä Euroopan yleinen talousarvio vuonna 2017 kaikki pääluokat. Toivotan tosiaan lämpimästi tervetulleeksi esittelijä Kaijerin, joka pitemmittä puheitta saa nyt puheenvuoron, jotta saadaan vähän tätä aikataulua kiinni. Jens. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän anteeksi kollegoilta tätä myöhästymistä. Yleensähän riittää, että puoli yhdeksältä lähden parlamentin suurtaan, mutta tänään oli sitten aika pahat ruuhkat liikenteessä, eli pyydän anteeksi, että olen näin myöhässä. Voisin sanoa, että koitan nyt sitä nopeammin, mutta se sitä vaikuttaa tulkkien työtä. Eli koitan nyt olla mahdollisimman konkreettinen. Mitä tulee vuoden 2017 talousarvioon, niin tässä vaiheessa komission luonnosta odotellaan 25. toukokuuta se olisi tarkoitus julkistaa. Ja sitten alkaa tämän luonnoksen työstäminen. Menettelystä ihan lyhyesti. Tämä luonnos seuraavaksi toimitetaan neuvostoon. Neuvosto sitten muokkaa tätä ehdotusta direktiivien pohjalta. Ja sitten ehkä voisin heti vielä sanoa, että parlamentti ensimmäisessä käsittelyssä käsittelee tätä neuvoston kantaa ja me työstämme tätä luonnosta sitten niin kuin neuvosto on sitä muuttanut. Strasbourgin viikolla parlamentti päätti omista toimintatavoistaan. Ja sitten valiokunnassa – kollegoilta tuli paljon tarkistuksia ja kun verrataan meidän lähestymistapaamme budjetin suhteen verrattuna neuvostoon, niin tätä nyt ei voida käsitellä niin kuin aina aikaisemminkin, koska parlamentin täytyy nyt käsitellä tätä tilannetta hiukan vakavamielisemmin. Eli se merkitsee, että tämän budjetin osalta – 2016 osalta kategoriassa kolme, joka on siis sisäpolitiikkaa, ja neljä, joka on ulkopolitiikkaa, niin siellä on tätä liikkumavaraa, joka liittyy keskipitkään rahoituskehykseen, eli nämä ylärajat on käytetty täysimittaisesti johtuen pakolaiskriisistä. Ja kategoriassa neljä ulkopolitiikassa kaikki varat on käytetty, mitä oli käytettävissä, jotta voidaan puuttua pakollisuuden syihin ja laittaa näihin rahastoihin varoja. Ja Syyrian naapurivaltioita on tuettu pakolaiskriisissä. Esimerkiksi on toimitettu elintarvikkeita pakolaisille ja lasten koulutusta on rahoitettu. Ja sitten kategoriassa kolme olemme toimineet samoin Eli turvapaikka- ja pakolaisrahastoa on rahoitettu sieltä ja myöskin väline, jolla on turvattu rajoja, sitäkin on tuettu. Ja nyt kun katsotaan näitä EUn varoja, joita on käytettävissä, niin niitä on koetettu käyttää mahdollisimman tehokkaasti. Neuvosto ei sitä ole ottanut juurikaan huomioon, eli kun olen käynyt läpi näitä säädöksiä, niin ajattelen, että olen saanut väärän tekstin, kun ensimmäisellä neljä sivulla ainoastaan puoli virkettä oli muutettu. Muuten se oli täsmälleen sama kuin edellisenä vuotena. No sitten siellä oli pari kohtaa muutettu, mutta neuvosto toimi niin kuin aina. Eli älkää käyttäkö kaikkia varoja, vaan me haluamme jättää hiukan liikkeelle varaa arvaamattomia tapahtumia varten. Ja sitten tälle ei ole mitään syytä. Eli nyt kun katsotaan näitä kriisejä, joita on rahoitettu äh, tämänhetkisestä budjetista, niin ei tilanne ole muuttunut niin paljon, että vuoden 2017 osalla pitäisi soveltaa toisenlaista lähestymistapaa. Me kaikki toivomme tietysti, että Syyrian poliittinen tilanne rauhoittuu sen verran, että neuvottelut kantavat hedelmää ja ehkä saadaan aikaan ase, lepo ja voidaan jatkaa rauhanprosessia, jotta ihmiset voivat palata kotimaahansa ja rakentaa sitä uudelleen. Mutta tätä nyt ei vielä ole näkyvissä, eli meidän täytyy nyt katsoa, että varat, joita on tarvittu tänä vuonna pakolaiskriisiin, Eli tämä jatkuu samalla tavalla. Eli päätehtävämme täytyy nyt olla, että tässä talousarviomenettelyssä toimimme näin. Taloustilanne on parantunut tietyissä valtioissa, mutta koko EUta katsoen ei juurikaan. Meillä on vielä asioita tehtävänä. Kahdeksan miljardia pitää vielä ottaa EU-budjetista – voidaan taata nämä FC-investoinnit eurooppalaisin varoin. Eli meillä on vielä tekemistä. Meillä on 3,3 miljardia nyt koossa. Ja tässäkin meillä on haasteita löydettävä varoja taus, talousarviosta. Ja meidän täytyy käyttää kaikkia välineitä, joita taloudessa on nyt käytössä, jotta voimme sitten toteuttaa sen, mistä poliittisesti on sovittu. Jotta saataisiin eurooppalaista lisäarvoa näiden varojen käyttöön, niin on ehdotettu, että talousarvion varat, joita käytetään kohdissa 1a, 1b, niin meidän täytyy sitten yhdistää ne komission taloudellisiin raportteihin. Eli meillä on tämä talouskatsaus, jonka komissio julkisti viime syksynä. Sitten meillä on komission kasvuselvityksiä joka vuosi. Ja sitten talouden ohjausjakso. Täytyy katsoa, millaisia rakenneongelmia jäsenvaltioissa on. nämä voivat olla sitten pääperiaatteita sen suhteen, miten EUn menoja voidaan kohdentaa paremmin. Ei se tarkoita nyt sitä, että hyväksymme tämän komission tekstin tällaisenaan, mutta meidän täytyy keskustella tästä suosituksesta ja katsoa, saammeko sitten kohdennetumman lähestymistavan talousarvion osalta. Mielestäni se olisi ihan hyvä lähestymistapa, jotta voisimme korostaa eurooppalaista lisäarvoa entistä enemmän. No, sitten meidän täytyy katsoa, mitkä ovat olleet Euroopan parlamentin painopistealueita. Eli me kiinnitämme erityishuomiota nuorisotyöllisyysaloitteeseen. Aikaisemminhan tähän jätettiin pieni tekninen tyhjiö, koska komissio on ehdottanut, että katsotaan nyt, missä, millä tolalla tämä nuorisoaloite on, onko se toiminut niin kuin oli kuviteltu. Ja sitten parlamentin valtuuskunta viime vuonna ei tätä vahvistanut ja nyt odottelemme tätä aloitteen arviointia ja sitten valiokunta tekee siitä johtopäätökset ja sitten katsotaan millaisia budjettivaikutuksia sillä on, eli millä tavalla näitä rahoitusasioita hoidetaan. Ja haluamme edelleen EUn varoin torjua köyhyyttä. Sehän liittyy 2020 strategiaankin. Ja tästä kohtaa ehdotin, että lasten köyhyyttä erityisesti torjutaan. Maksutilanne on hiukan helpottunut, eli tällä hetkellä ei enää ole sellaista tilannetta, että olisi valtava kasa maksamattomia laskuja. No kaikkia laskuja vielä ei ole saatu hoidettua, mutta nyt näitä laskuja on paljon vähemmän. Tämä liittyy enemmänkin politiikkaan kuin rahavirtoihin. Jos haluatte tästä jotain tietää, niin voin sitä kertoa, mutta tämän aamun keskustelussa tämä nyt ei ole mikään ratkaiseva asia, vaan voidaan vain sanoa, että nyt ei enää ole mitään suurempaa ongelmaa näiden maksamattomien laskujen osalta. Eli meidän täytyy varmistaa se, että kun on nämä tämä rahoituskehys on käyty loppuun ja silloin laskuja ei enää olisi paljon maksamatta. Eli nämä ovat nyt nämä ehdot. Ja tulin tänne nyt sitten kertomaan työllisyysvaliokunnalle siitä, millaisia odotuksia teillä on talousarvion suhteen ja sitten odottelen teiltä kommentteja. Suuret kiitokset. Sitten voimme käynnistää keskustelun varjo esittelijöiden kanssa. EPP ei ole ilmoittanut varjo esittelijää, mutta Elisabeth, hoidatko sinä tämän? Elisabeth morin Si, monsieur le président. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Kiitos talousarvion esittelijöille siitä, että saimme tämän katsauksen, joka on varmasti hyvin realistinen ja suorasanainen. Kiitos siitä siis tässä tilanteessa, jota te kuvailitte, on nyt se hetki, jolloin parlamentin on vahvistettava kantansa liittyen neuvoston tahtoon. Eli tässä mielessä me yhdymme aivan täysin siihen, mitä sanoitte. Ei voida jatkaa normaalin tapaan, koska olosuhteet ovat täysin muuttuneet ja koska kokonaistasapaino on järkkynyt, niin tämän pitää myös näkyä talousarviosta. Tämä on mielestämme erityisen huolestuttavaa täällä työllisyysvaliokunnassa, mutta varmasti kaikki kollegat ovat tästä huolissaan parlamentissa eri poliittisissa ryhmissä ei voida jatkaa työn tekoa entisten vuosien tapaan silloin, kun työstettiin aikaisempia talousarviota, koska on selvää, että nämä suuret pakolaisaallot ja muuttoliikkeet ovat aivan täysin muuttaneet niitä tarpeita, mitä on, ja on myös etsittävä uudenlaisia ratkaisuja, jos sanotaan, että jatkossakaan ei pidä näitä marginaaleja käyttää, niin ei näin voi olla. Ja sitten vielä eräs seikka, joka pitää todellakin pitää mielessä selvästi on, että meillä on 2017 budjettimääräaika, mutta tämän lisäksi me myös tarkastelemme monivuotista politiikkaa puolivälin tarkastelussa ja meidän pitää huomioida nämä molemmat, jotta voidaan päästä lopputavoitteeseen me olemme huolestuneita sosiaalista rahastosta. Se on hyvin tärkeää. Se ei ole mikä tahansa väline. Tarvitaan, sitä tarvitaan työllistämiseen. Ja tämä on hyvin tärkeää, jos halutaan torjua köyhyyttä ja vaikeita asemia ihmisille. Jos ajatellaan sitten sosiaalirahastoa, niin ainoastaan osa sitä on työ, nuorisotyöllisyys, aloite, mutta nuorisotakuu on kaiken A ja O. Haluaisin muistuttaa, että nuorisotyöllisyysaloite on vain tiettyjen jäsenvaltioiden johtajien kommunikaatiotoimi, mutta se todellinen politiikka, jolla pystytään torjumaan lasten köyhyyttä, niin tämä on se, että saadaan heidän vanhempansa töihin. Eli tarvitaan Euroopan sosiaalirahastoa ja sen sisällä nuorisotakuu on se, mitä me puolustamme. Ja jos halutaan, että pakolaiset saadaan mukaan työelämään, kun on tunnustettu heidän tutkintonsa ja katsottu vastaavuudet, niin sitten tarvitaan todellista politiikkaa ongelman ratkaisemiseksi. Ja siksi minä itse pidän tätä todella tärkeänä. EPP on sosiaalivaliokunnassa hyvin tarkkaavaisena, jotta tämä onnistuisi. Te varmasti ymmärrätte, että muuten tässä vain avustetaan ihmisiä, emmekä me halua niin toimia ei avustaminen eh, onnistu. Sitä tehdään vain silloin, kun muu ei onnistu. Se, mitä me haluamme, on todellinen työ elämän mukaan saattaminen. Kiitos. Kiitoksia sitten ST-ryhmä ja Georgi Pirinski. Kiitos puheenjohtaja. Olen täysin Kajerin ja Mohan Shaftierin linjoilla – tässä ei todellakaan ole nyt tilaa tavanomaisille toimille, mitä tuohon 2017 talousarvioon siis tulee. Puheenjohtaja, sallittehan, että kerron huolestani. Huoli siitä, että me sanomme, että tässä ei voi toimia tavanomaisella tavalla, mutta sitten kuitenkin toimitaan aivan ta- tavanomaisella tavalla. Ja viime aikoina parlamentti ja toimielimet ovat keskustelleet turvallisuudesta, rajakysymyksistä, erilaisista järjestelyistä Euroopan unionin vahvistamiseksi niin keppi kuin porkkana puolellakin, mitä siis tulee muun muassa puolustusmenoihin. Mutta täytyyhän se nyt ymmärtää, että työllisyys ja sosiaalimenot hyvin pitkälti ovat riippuvaisia turvallisuudesta ja turvallisuustasosta paitsi Euroopan unionissa myös sen naapurustossa. En nyt puhu tästä sen pidempään, mutta olen kyllä vankasti sitä mieltä, että työllisyys- ja sosiaaliasianvaliokunnan tulisi parlamentissa johtaa tätä keskustelua ja saattaa parlamentin kanta myös neuvoston tietoon. Kyse on erittäin uudenlaisesta toimintaympäristöstä ja siihen tulee kiireesti sopeutua. Pari yksityiskohtaisempaa huomiota. Ensinnäkin mielestäni meidän tulisi pyrkiä selittämään komissiolle, että tämä eh, se, että ensin leikataan joistain menoista ja sitten taistellaan eh, palautuksista, näiden leikkauksien palauttamisesta. Tämä ei ole vakavasti otettavaa. Eli ne eh, määrärahat, joista on sovittu, niiden tulee siellä budjetissa olla ja ne tulee voida käyttää sovitulla tavalla ilman, että neuvotteluja avataan uudelleen. Olen täysin samaa mieltä siitä, että Euroopan sosiaalirahastoa on vahvistettava. On tunnelmaa, tunnetta siitä, että vuonna 2016 rahastoon ei kohdistu kovinkaan suurta painetta tai merkittäviä tarpeita, mutta aivan ilmeistä kuitenkin on, että rahaston maksupuoli tulee olemaan kovan paineen alla vuonna 2017. Eli kiinnittäkäämme tähän huomiota ja tämä tietenkin myös liittyy seuraavaan esityslistan kohtaan eli viisi ja kolmikantaneuvottelut. Sitten tietenkin heikoimmassa asemassa olevien tukeminen, auttaminen, nuoriso, työllisyystakuu, lapsiköyhyyden torjuminen, Näitä varten on varmistettava rahoitus. Ja niin kuin Jens Kajer aivan oikein totesi, meillä on parlamentin hyväksymää päätöslauselmaa maaliskuun 9. päivältä. Siinä siis mm, tätä pääluokkaa kolme käsitellään ja tekstin kappaleissa on hyvin selkeät viittaukset, mitä painopistealueita haluamme ajaa. Jens Kajer puhui siitä, että on vaarana, että syntyy jälleen maksusuma sinne monivuotisen rahoituskehyksen loppuvaiheeseen. Ja tämäkin täytyy jo vuonna 2017 talousarviossa muistaa. Ja sitten puhuisin vielä globalisaatiosopeutusrahastuksesta ja maksumäärärahoista sille. Nehän tulisi laskea monimuotoisen rahoituskehyksen katon ylle sen lisäksi, siis sitoumusten päälle, koska puolivälin arviossa asiaa käsitellään, mutta jo vuonna 2017 tämäkin tulisi muistaa. Eli maksumäärärahat katon lisäksi, koska sitoumusmäärä rahat jo siellä ovat. Ja sitten vielä viimeinen ehdotus, pilottihankkeet ja valmistelevat toimet. Katsomme, että meidän tulisi valmistella perusteltuja ehdotuksia ja SD-ryhmässä tulemme näitä ehdotuksia kyllä tekemään. Kiitos oikein paljon. No niin, kiitoksia teille. Sitten ECR-ryhmä ja Ulrike Trebesius. Kiitos puheenjohtaja. Haluan todella kiittää esittelijä Gajeria. Hän itsekin viittasi siihen, että me odotamme komission ehdotusta ja Siksi tässä vaiheessa joudumme puhumaan varsin yleisellä tasolla. Ja herra Brock, pyytäisin teidän nyt kunnioittamaan sitä, että minulla on tässä puheenvuoro. Kiitoksia. Niin, Monet ehdotukset on tehty, puheenjohtaja siis tehnyt, mitä tulee eri ohjelmiin, mutta minä en tiedä, miten nämä rahat saataisiin tehokkaalla tavalla käytettyä, koska EU-talousarvio uudistuksessahan yksi pääperiaate oli tämä EUn mukanaan tuoma lisäarvo. Eli tämä tarkoittaa sitä, että jos toimi hoidetaan EU-tasolla, niin se täytyy voida toteuttaa tehokkaammin kuin kansallisella tasolla olisi ollut. Pyydämme ponnekkaasti, että asia hoidetaan todella näin niin, että EU myös suojelee eh, kansalaisten etua. Tästä tulee pk-yritysten tukemisen kosme eh, kaltaisten ohjelmien kautta. Tämä tuki on mielestämme erittäin tärkeää. Kuitenkin ensin tarvitaan arviointia eh, ja ennakkoarvion tulee ehdottomasti olla edellytyksenä lisämäärärahoille. Työ- ja sosiaalialalla esimerkiksi nuorisotyöllisyysaloite on tärkeä, sen esittelijäkin nosti esiin ja ehdottaisin ja toteaa, että tämän toimen tehokkuutta täytyy uudelleen arvioida ennen kuin lisäraha käytetään. Sitten esittelijä viittasi köyhyyden torjuntaan, erityisesti tähän lapsitakuuseen Vaikeahan nyt eh, tätä on vastustaa, kun lapsille halutaan lisätukea. Tosin eh, emme tiedä, mikä byrokraattinen taho tämän sitten hoitaa ja miten tämä on tarkoitus rahoittaa, joten tähän haluaisin ehkä vielä lisää selvyyttä. Lopuksi, no pakolaiskriisinhan täällä kaikki ovat viitanneet. Me katsomme, että mahdollisesti pakolaiskriisin hoitamiseen tarvitaan myös eh, kaikkein heikommassa asemassa oleville henkilöille tarkoitettuja rahastovaroja, joilla tähän mennessä ei ole toivottua tulosta saatu aikaan. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia ja sitten Alderyhmä ja Marian Haakin. Thank you to the Kiitoksia ja kiitokset esittelijälle näistä selityksistä ja omasta näkökulmastaan. En ole eri mieltä mistään, mitä nyt on todettu tähän mennessä kaiken kaikkiaan kaikki on muuttunut ja kaikki on sanonut, että me voi jatkaa entiseen malliin, mutta minä yritän ymmärtää, mitä konkreettisia toimia voidaan toteuttaa, jotta varmistamme, että me toimii niin kuin entiseen malliin. Niin tiedämme, miten otetaan pieniä askeleita. Ja Pirinski esimerkiksi puhui siitä, mitä budjetissa on, eikä siellä pidä nyt soutaa ja huovata, mutta meidän täytyy tehdä radikaaleja muutoksia, koska tilanne on muuttunut radikaalisti. Talousarvio on jo nyt murtumispisteessä ja pakolaiskriisi vaikuttaa monella tavalla ja yhdellä tavalla myöskin talousarvioon. Ja talousarvion avulla ei pystytä vastaamaan tähän haasteeseen. Ja Mohan Shahti on oikeassa. Voimme käyttää olemassa olevia välineitä, kuten sosiaalirahastoa ja niin edelleen. Ja niistä on apua, mutta niissä ei ole riittävästi rahoitusta minun mielestäni. Me tarvitsemme enemmän varoja ja meillä on jo nyt paljon sitoumuksia. Eli joustavuus, jota nyt on, ei ole läheskään riittävää, jotta pystytään hoitamaan näitä asioita. Puhun tässä tavallaan itselleni, koska mehän kaikki tiedämme tämän, mutta en ole varma, millä tavalla voidaan palata tänne vuoden kuluttua ja sanoa, että kyllä A, B ja C onnistuivat. Eli en vielä pysty tätä kuvittelemaan ja haluaisin kuulla, mitä muilla kollegoilla on sanottavana tästä. Ja sitten esittelijä puhui eurooppalaisen rahoituksen kohdentamisesta älykkäällä tavalla. Sekin on yksi haasteistamme kokonaiskuvan lisäksi meidän täytyy katsoa varoja, joita on jo käytetty, ja meidän täytyy varmistaa, että on eurooppalaista lisäarvoa ja että varat käytetään järkevällä tavalla. En nyt puutu yksityiskohtiin, koska niistä puhutaan seuraavassa kokouksessa, kun puhutaan kolmikantaneuvotteluvaltuuksista, mutta tässä muutama ajatus minulta. Kiitos. Kiitos. Vihreät vihreät eivät ole nimenneet varjoesittelijää. Täällä ei muutetaan ole vihreiden edustajia paikalla. EFDDkään ei ole nimennyt varjoesittelijää. Sitten ENF, mutta varjoesittelijä ei ole paikalla, mutta hänen korvaajansa kyllä. Olkaa hyvä. Merci, president. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että toimitte tällä hyvällä tavalla. Minun teki suuren vaikutuksen yleisesittelijän puheenvuoroa. Haluaisin kiittää häntä siitä, mitä hän sanoi. Mutta nämä sanat pelottavat minua vähän. Ja kaikki esittelijät ovat nyt samaa mieltä siitä, että tässä jatketaan normaalin tapaan, business as usual. Eli tässä hoidetaan asioita mm, suurin piirtein mm, samoin kuin ennen ja ihan vähän niin kuin miten vaan. Ja kategoriassa 4 ja 3 2016 huhtikuun lopulla budjetti on käytetty loppuun muuttoliikkeiden takia ja tämä johtaa sitten siihen kysymykseen, mitä seuraavien kuukausien aikana tehdään. Jaetaanko nämä varat loppuun vai otetaanko muista budjettikohdista rahaa muuttoliikkeen hallinnoimiseen. Oli myös mielenkiintoista kuulla, kun esittelijä sanoi, että nuorisotyöllisyys politiikan tehokkuudesta kysytään. No nyt on todellakin korkea aika näitä kysymyksiä esittää ja hänen mielestään parlamentin tehtävänä on hallita tätä budjettia ja sen lisäksi torjua köyhyyttä 2020 tavoitteen, niin kuin Moran Chartier EPPstä ja e, sosiaalidemokraattien esittelijä myös sanoivat. Ja lopuksi, joten puhuisin liian pitkään, haluaisin kysyä talousarvion esittelijältä, joka kertoi meille budjetin mm, hallinnoinnista. Onko tämä nyt joku suuri eh, tynnyri, johon laitetaan kaikenlaista? Ei tiedä oikein mitä, eikä sitten tiedetä mitä sieltä tulee, koska tulossa on ilmeisesti valtava määrä maksamattuja laskuja, vaikka ei vielä edes tiedetä mitä 2014 käytettiin käytettiin rahoja ja nyt jo valmistellaan vuotta 2017. Vai tarkoittaako tämä sitä, että kohta ollaan menossa konkurssin suuntaan, paitsi jos keskuspankki alkaa tuottamaan lisää seteleitä. Ja kaikki mitä sanotte köyhyydestä, nuorisoiden työnteosta, mukaan päästä töiden avulla, Madame Moran on aivan oikeassa. Kaikki muu on pelkkää sanahelinää, mutta et ehkä ymmärrä, että suurin ongelma tässä on sosiaalinen dumppaus ja lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä halutaan muuttaa. Ja sitten tämä äh, vapaa vääristämätön kilpailu, josta ei puhuta. Kaikki tämä johtaa kurjuuteen, mutta sitä että sano. Ja sitten meillä on nämä kauppasopimukset, joista puhutaan, tämä kuulonsa TTIP. Kaikki tämä jää täysin mainitsematta yleisesittelijän toimista. Nämä kuitenkin ovat kurjuutemme aiheuttaneet. En nyt lähde puhumaan rajavalvonnasta ja pakolaisten vastaanotosta. Ei meillä ole varaa kaikkia ottaa vastaan. Syyrian lähellä on muitakin maita, jotka voivat myös ottaa eh, heidät vastaan. Miksi aina Euroopan, Euroopan, Euroopan tehtävä olisi tämä? Eli jos nyt jotain halutaan tehdä, niin on tärkeää käyttää pk-yritysten vipuvaikutusta. Jos ihmiset pääsevät töihin, heillä on ostokykyä, he pystyvät kouluttamaan lapsensa. Ja mehän tiedämme, että 90 prosenttia eh, yrityksistä on pk-yrityksiä. Nyt on tärkeää, että ihmiset saadaan niihin töihin. Kiitos. Ihan lyhyt huomio sitten vielä itseltäni. Esittelijä totesi, että joskus tässä ja lähipäivinä saadaan nuorisotyöllisyysaloitteesta arviointi. Öö, toivon, että tulokset eivät ole vastaavia kuin teidän tarkastustuomioistuimen kertomuksessa liittyen näihin Youth Action Teams – ryhmiin ja tuolloinhan saatettiin havaita, että kyseessä oli varsinainen paperitiikeri. Toivon, että näin ei ole nuorisotyöllisyysaloitteen kohdalla kuitenkaan. Nyt puheenvuoron saa lopuksi esittelijä Gajer. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Pari tietoa teille jotka liittyvät siihen arviointiin, mitä voimme tehdä. ei tämä nyt Haakenille. Hän sanoi, että me tarvitsemme radikaaleja muutoksia. Ja mitä nyt sitten oikeasti voidaan tehdä? Ensinnäkin, tai yksi askel vielä taaksepäin. Olen nyt pitänyt Lissabonin sopimusta erittäin hyvänä, mutta siinä on yksi vika. Ja nimenomaan kun ajatellaan talousarviota talousarvio käsitellään yhdellä kertaa ja silloin parlamentin tilanne on heikompi kuin mikä se oli ennen Lissabonin sopimusta. Olemme nyt tilanteessa, jossa joudumme sopimaan neuvoston kanssa. Ja vaikka se onkin ikävää, haluan kuitenkin kertoa suoraan kantamme tässä asiassa, enkä teeskennellä, että me olemme vaikutusvaltaisempia kuin mitä todellisuudessa olemme. Eli en halua herättää mitään väärää vaikutelmaa. Eli neuvoston puheenjohtaja on avainasemassa neuvotteluissa ja ikävä kyllä italialaisten kaudella se oli katastrofi Luxemburgin aikaan erittäin hyvä tulos, koska siellä yritettiin päästä sopimukseen parlamentin kanssa ja sitten viedä nämä kompromissit läpi neuvostossa. Jos me nyt tässä ratkaisevassa vaiheessa neuvottelujen aikana toimimme, niin tässähän nyt avainroolia Slovakialle, ja siellä tällä hetkellä ei ole edes hallitusta. Tapaan tänä iltana suurlähettilään ja katsomme, miten he haluavat toimia, eli miten teknisesti hoidetaan nämä neuvottelut, koska sehän on jo yksi avainkysymyksistä. Italia viime vuonna jätti ajasta kaksi viikkoa pois. Ja sitten neuvostossa tehtiin sopimus ja sitten se toimitettiin parlamentin sanottiin, että hyväksykää nyt tämä. Eli tälle nyt ei voida mitään. Mutta lähestymistapoja on erilaisia ja täytyy sitten katsoa, millä tavalla pystymme toimimaan Slovakian hallituksen kanssa. Tällä hetkellä me emme enää ole niin vahvoja kuin mitä parlamentti oli ennen Lissabonin sopimuksen voimaanastumista. Ja Euroopan parlamentissa on sitten henkilöitä, jotka ovat kokeneet tämän jo vuosikausia. Ja komissionkin virkamiehet eivät ole vielä ymmärtäneet tätä strategista muutosta. Ja sitten budjetin kategoriat vaikka haluaisinkin, niin emme. Niin kuin usein on tehty talousarviossa, niin ei sieltä voi ottaa rahaa ja laittaa sitten johonkin muualle, jossa sitä enemmän tarvittaisiin, esimerkiksi Euroopan sosiaalirahastoon. Ja sitten kolmas asia. Se, mitä voimme tehdä eurooppalaisilla varoilla, se liittyy näihin puitedirektiiveihin ja niiden määräyksiin. Eli sosiaalirahaston varat on määritelty, mutta kuinka paljon sitten käytetään minäkin vuonna, siitä voidaan päättää erikseen ja siitä kiistellään. Ja siksi korostin sitä, että neuvostolla on aina täällä lähestymistapa neuvotteluissa. Eli kun katsotaan näitä ylärajoja, keskipitkällä aikavälillä ja sitten tämänhetkisiä menoja, niin sinne halutaan jättää mahdollisimman suuri marginaali. Ja sitten rakennerahastot ja muut. No, siellä sitten vähän mielivaltaisesti leikattu näitä varoja. Eli meidän täytyy nyt katsoa omaa strategiaamme. Ja yhtä vielä korostaisin. Tribesius viittasi usein siihen, miten näitä varoja oikein käytetään. No, tällaisia kysymyksiä tulee ECRltä usein monilla kielellä, usein englanniksi, välillä saksaksi. Ja hyvät kollegat, 80 prosenttia EUn varoista liittyvät jaettuun hallintoon, eli jäsenvaltiot alueilla päättävät, miten aluerahasto ja sosiaalirahaston varoja käytetään konkreettisesti. Ja sitten mitä sitten näille aluerahaston varoille tehdään, niin meidän täytyy päättää, miten varat sitten käytetään heidän alueellaan, heidän valvonnassaan. Se on mielestäni ihan oikein. Mutta jos 80 prosenttia on tässä jaetussa hallinnossa, niin silloin vastuu on myöskin alueilla jäsenvaltioissa. Ja sitten välillä väl, valitetaan, että varoja on käytetty väärin, ja silloin pitää katsoa jäsenvaltioiden viranomaisiin. Brittikollegat ECR-ryhmästä usein toteavat, että varoja ei käytetä oikein. Ja sitten voin puhua sitten tilintarkastustuomioistuimen kannasta, koska sehän tekee tarkistuksia ja tekee sitten varojen käytön osalta pistokokeita. Ja jos Britanniassa sitten on näitä pistotarkastuksia, niin siellä ei sarkan aikaan kovin hyviä tuloksia. Eli katsotaan vaikka maaseudun edistämisen varoja Britanniassa, niin on nyt tilintarkastustuomioistuinta, eli siellä on hyvin paljon virheitä. Eli jos konservatiivit alkaisivat katsoa ensin sitä, miten Euroopan varoja käytetään heidän omalla alueellaan, niin se olisi suuri palvelus Euroopalle, mutta hehän eivät sitä halua. Eli usein sanotaan, että Euroopan tasolla käytetään varoja väärin, ja silloin on helppo unohtaa, kuinka monimutkainen tämä sitten on. Ja sitten kaikkein vähävaraisimmille suunnattu apu. No siitäkin on, mutta tässäkin jäsen, esimerkiksi Saksa päätti, että se ei halua tätä. Ja sitten täytyy päättää, miten näitä varoja käytetään konkreettisesti. Niitähän voidaan käyttää esimerkiksi pakolaistyöhön, mutta ensin tästä päättävät jäsenvaltiot ja sitten ei se ole mikään ihmelääke. Eli rahasto kooltaan on aika pieni. Ja sitten jos tämä lasketaan päätä kohti, kuinka suuri summa on, niin se on aika pieni. Meillähän on tässä budjetissa vain enemmän varoja kuin monissa kansallisissa talousarvioissa, mutta jos katsotaan, että se koskee 500 miljoonaa kansalaista, niin sitten se ei olekaan enää niin suuri summa. Sitten pk-yritysten toiminnan edistäminen. Olen samaa mieltä niiden kollegoiden kanssa, jotka tästä puhuivat. Ja meidän kaikkien täytyy taistella sen puolelta, että välineet, joita EUlla on käytössään, niin että niitä käytetään oikealla tavalla. Mutta todellinen vipu ovat nämä alueelliset rahastot, ja meidän täytyy varmistaa, että nämä maksut eivät joudu neuvoston uhreiksi, vaan että niitä käytetään esimerkiksi työllisyyden edistämiseen. Sehän on alueiden asia ja periaatteessa nämä asiat pitäisi ratkaista jäsenvaltiossa. Oikeudellisesti tämä on mahdollista. Nyt pitää olla sitten toimintaohjelmia ja meidän täytyy sitten yhdessä katsoa, toimiko tämä järjestelmä. Ja sitten Martin, kyllähän me tiedätte, miten vuoden 2014 varat käytettiin. Tilintarkastustuomioistuinhan tekee siitä vuosikertomukseen ja sitten parlamentti käsittelee vastuuvapauksia ja komissio sitten analysoi näiden varojen käyttöä eri ohjelmissa. Ja meidän täytyy tarkastella vielä, onko rahojen käyttö ollut tehokasta. Ja tämäkin vielä Tribesiukselle. Eli komission pitää kehittää tätä edelleen. Eli talousarvio, joka pohjautuu tuloksiin. Sehän on komission jäsenen Georgievan tavoite, mutta ei tämä onnistu nyt vuodessa, koska on aika paljon monivuotisia ohjelmia, joten ei nyt kannata katsoa niitä tehokkuutta vuositasolla. Se ei ole järkevää esimerkiksi, jos sillä rakentamisen menee kolme vuotta, niin vasta sitten nämä kolme vuoden jälkeen voidaan katsoa, onko sääntöjä noudatettu, onko joku mennyt pieleen ja onko oliko tämä silta sitten oikea ratkaisu liikenneongelmiin. Se nähdään vasta sitten jälkikäteen. Mutta ei kuitenkaan ole niin, että Euroopan unionin ei pitäisi parantaa näitä talousarviokäytänteitä. Meidän täytyy tämäkin asia pitää mielessä. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia kollega Kajer. Tulevina kuukausina tulemme eri vaiheissa tätä budjettiasiaa käsittelemään. Ja seuraavakin esityslistan kohta liittyy juuri tuohon budjettiin. Kiitos oikein paljon esittelijä ja me palaamme aivan varmasti asiaan. Kiitos. Ja nyt tosiaan siirrytään esityslistan kohtaan viisi vuoden 2017 talousarvio trilogia koskevat neuvotteluvaltuudet. Luonnos mandaattiksi on teille toimitettu. Sihteeristö on tämän mandaatin valmistellut. Minusta tässä tarvitsee esitellä sen kummemmin. Se on lyhyt ja ytimekäs ja sitä ei selitellä tarvitse. Tässä todella kyse on nyt talousarviosta ja meidän täytyy tiukasti pitää kiinni siitä, että meidän kannaltamme varmaankin työllisyys- ja sosiaalivaliokunnassa tärkein asia on juuri nuorisotyöllisyys haluamme, että se saa ansaitsemansa painoarvon ja siksi juuri nuorisotyöllisyyden parantamista tässä vahvistammekin. Ja pyrimme todella saman aikaan ohjelmia, jotka nuorisotyöllisyyttä tukevat. Aiemmassa mietinnössämmehän täällä valiokunnassa olemme todenneet haluavamme ää, luopua uusien paperivuorten Eh, rakentamisesta. Eli nyt todella pyritään saamaan aikaan hyviä työpaikkoja ja pyritään erityisesti keskittymään sellaisiin eh, ryhmiin, jotka ovat erityisen, heikommassa asem, erityisen heikossa asemassa, ikääntyneet, eh, työttömät, pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajat – Näitä ryhmiä haluamme tukea ja erityisesti haluamme hyvää budjettihallintoa. Tilintarkastustuomioistuimen kertomus, jonka, joka meille esiteltiin tosiaan tässä joitain viikkoja sitten, totesi, että nuorisoaloitteet, tai siis nämä Youth Action Teams, ovat jumiutuneet jonnekin byrokratian rattaisiin, eivät siis ole mikään ollenkaan hyvä esimerkki Euroopan tason hyvästä hallinnosta. Ja me meidän tuleekin nyt sitten asettaa omia painopisteitä. Me haluamme käytännöllisiä ratkaisuja, eh, jotka ovat eh, rahoitukseltaan hyvällä pohjalla. Yksi esimerkki ehkä tässä parin kuukauden ajan olen tukenut kahta aloitetta, joista toinen on rajat ylittävä koulutusaloite, sosiaalirahasto on siinä pohjana. Esittelijä on sanonut, että juu, kyllä se vähän eteneekin, mutta kun sitten halutaan jotain konkretiaa, niin siellä paikan päällä asia jääkin jumiin eikä edistytä. Toinen hanke tai toinen asia, jota meidän täytyy pohtia ja sekin täytyy tässä keskustelussa muistaa, on tuki ja tuen luominen ähm, nuorten maahanmuuttajien tilanteen parantamiseksi. Kun puhutaan PK-yrityksistä, niin äh, otsikon tasollahan meillä on aina paljonkin sanottavaa, mutta tarvittaisiin konkreettista taustaa myös. Ähm, ja tosiaan kun puhutaan mahdollisuuksista tukea heitä eurooppalaisen rahoituksen kautta niin, että saataisiin koulutuspaikkoja, niin tässä tietenkin täytyy huolehtia paitsi maahanmuuttajista myös työnantajista. Ja kyllä varmaankin potentiaalia tosiaankin on. Ja muistuttaisin, että eurooppalaiset tärkeät teollisuusmaat viime vuosina ovat olleet tilanteessa, jossa koulutuspaikkoja ei ole ollut kylliksi. Esimerkiksi yksin Saksassa, ei vaan, ei vaan niitä on tarpeeksi, mutta ei löydy koulutettavia, eli koulutuspaikkoja on ja resursseja hukataan, mutta sitten nuoret eivät hakeudukaan tämän koulutuksen piiriin. Joten maahanmuuttajat ja sitten, Euro- mm, sitten Äh, ehkä myös muun maalaiset äh, eurooppalaiset voisivat päästä tämän koulutuksen piiriin niin, että näitä koulutuspaikkoja ei menisi hukkaan. Ja tähän ehkä tarvittaisiin myös EU-budjetin kautta tukea. Eli tässä joka tarvittaisiin ehkä käytännön tutustumista asiaan ja siihen, että käytännössä sitten äh, saadaan asiat rullaamaan. Ei kyse ole niinkään siitä, että että, että onko sitä rahaa. Totta kai me huolehdimme siitä, että sitä rahaa on, mutta kaikkein tärkeintä on, että se raha saadaan hyvään käyttöön. Ja tässäkin ei kyllä ole varaa epäonnistua. Tämän verran minulta ja nyt sitten EPP. Ja onko se taas Elisabeth Moran Chartier? Arvasinko oikein? Merci, cher euh, président. Kiitos hyvä puheenjohtaja tästä neuvottelumandaatista. Me tietysti annamme teille kaiken tukemme, voimme yhtyä moneen niistä asioista, mitä sanoitte. Minä haluaisin palata vielä joihinkin seikkoihin, joita pidän erityisen tärkeinä, erityisesti kolmeen seikkaan. Ensimmäinen niistä on nuorten mukaanotto työelämään. Ja minusta olisi tärkeää, että neuvotteluissa hyvä puheenjohtaja, neuvotteluissa, joita johdatte kolmikantaneuvotteluissa, olisi selvää, että me todellakin ajamme nuorisotakuuta. Se on kaikkein laajin ja perustavanlaatuisin poliittinen kriittinen toimintatapa nuorten puolesta. Haluaisin muistuttaa, että nuorisotyöllisyysaloite on vain vahvistusta nuorisotakuulle niillä alueilla, missä nuorisotyöttömyys on korkeinta. Se on vain lisätoimi. Me emme saa nyt itse ryhtyä harakiriin oman pääpolitiikkamme osalta. Ja kyseessä on todellakin nuorten saaminen mukaan työelämään. Meidän pitää puoltaa kuuden miljardin nuorisotyöllisyysaloitetta ja kuitenkin 80 miljardia on koko sosiaalirahaston käyttämä määrä. Eli todellakin pitää nyt taistella nuorten työllisyyden puolesta. Ja sitten toinen seikka, olitte aivan oikeassa, kun puhuitte harjoittelijoille liittyvistä ongelmista ja haluaisin kiinnittää huomionne niihin nuoriin harjoittelijoihin, jotka ovat kouluttautumassa toivottavasti valtioiden päämiehet eivät halua heitä sinne koulutettaviksi ainoastaan saadakseen heidät pois työttömyystilastoista. Ja siksi pyytäisin teitä olemaan todella varovaisia tältä osin, koska tämä väärin, vääristää meidän mielikuvaamme koko asiasta, sillä tärkeintä tässä on saada nuoret nimenomaan mukaan työelämään. Tämä on se todellinen tavoite ja tästä ei saa ollenkaan antaa periksi neuvoston suuntaan. Sitä pitää puolustaa ja mm, meitä myös tarkasteltaan katsomalla, kuinka pitkälle ollaan tässä asiassa edetty. Ja on tärkeää, että kansalaiset tietävät, mitä valtioiden ja hallitusten päämiehet todella ajavat. Tämä oli siis toinen kommenttini. Ja sitten kolmas seikka. Te puhuitte todellakin tästä pakolaisten työelämään mukaan ottamista, erityisesti kun puhe on nuorista. Tässäkin on korostettava kovasti tätä integroimistapaa, mukaansaamistapaa. Kun minä ajattelen sitä, mitä kentällä näkee, niin minusta tuntuu, että tässä on nyt tällainen metodi, että hoidetaan asia kerralla ensin paperit ja sitten tutkinnot ja sitten kielet ja sitten jos meillä on tällainen eh, vaihe vaiheelta etenevä metodi, niin tämä ei kyllä onnistu, koska painetta on niin paljon ja on kiire toimia. Kielen oppimiskysymys on sellainen, johon on puututtava saman tien, sillä integraatio on mahdotonta, jos ei tapahdu kielen oppimista ja integroitumista sitä kautta. Ja tutkintojen rinnastaminen ja koulutustoimet, kaikki nämä on myös pantava täytäntöön todella nopeasti. Tässä on todellakin näytettävä kyntensä neuvostolle ja hallitusten valtioiden päämiehille. Siellä kyllä sanotaan kaikenlaista, mutta siellä ei kuitenkaan puututa tosi toimin todellisuuteen. Emme halua vain sanoja. Kyllä, tiedetään tässä valiokunnassa, että olemme täällä paikalla siksi, että uskomme todellakin toimintaan. Kiitos. Kiitokset. Sitten katsotaan sinne toiseen suuntaan. Georgi Pirinski. Thank you, Chairman, and uh, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä lausuntoluonnoksesta. Siellä on kohtia, joista olemme samaa mieltä. Ja korostaisin kohtaa yksi, jossa todetaan, että vuoden 2017 talousarvio on avainasemassa, kun vahvistetaan EUn vaikutusta työpaikojen luontiin kasvuun ja köyhyyden torjuntaan. Eikä tämän saisi olla pelkästään kielenkäyttöä, vaan tämän pitäisi olla sitoumus, joka pidetään mielessämme koko ajan. Eli haluaisimme tässä korostaa jälleen kerran, kuinka tärkeät ovat kunnolliset resurssit sosiaalirahastolle, koska kuten aikaisemminkin sanoin, sitä pannaan nyt intensiivisesti täytäntöön ja jäsenvaltiot vaativat ensi vuonna yhä enemmän maksuja. Ja korostaisin vielä, että meillä pitää olla erityisresursseja, jotta voidaan torjua lasten köyhyyttä ja tukea toimia, joilla tuetaan lasten perustarpeita, terveydenhuoltoa, asumista, koulutusta. Ja meillä pitää olla sitten maksumäärärahoja myöskin nuorisotyöllisyystakuuseen, kuten Mohan Shahtie totesi. Ja tässäkin viitataan parlamentin päätökseen 9. maaliskuuta. Ja kohdassa 12 on selkeästi todettu, että se, että pääsisi kunnolla työmarkkinoille saamalla laadukkaan työtarjouksen tai harjoittelupaikan, niin tätä pitäisi tarjota myöskin nuorille maahanmuuttajille, jotka saavat eu Eli tässä on selkeää kielenkäyttöä, joka pitäisi sitten muuttaa resursseiksi. Ja riittävät resurssit työllisyysvirastoille sekä työn että henkilöstön osalta on tärkeää, koska niillä on tärkeä rooli, kun käsitellään näitä työllisyys- ja sosiaalikysymyksiä. Ei pidä unohtaa näitä marginaaleja monivuotisessa rahoituskehyksessä, joita pitää käyttää näiden kattosumien yli 2016-2020, eli myöskin ensi vuonna tietysti. Ne on varattu kasvuun ja työllisyyteen, nuorisotyöllisyystavoitteisiin – ja lopuksi vain mainitsisin sitten tästä laajemmasta kontekstista sanana. Jens Kajer vetosi siihen, että meidän pitää olla realistisempisia, ja Harkin puhui siitä, että me emme pysty selkeästi määrittelemään tätä, emmekä voi jatkaa entisen malliin. Mutta realistista varmaan on ottaa huomioon se, että sekä viime että tänä vuonna – me nyt korjaamme talousarviota. Meidän täytyy nyt kunnolla arvioida todellisia tarpeita eikä odotella, että ihmisiä, asioita tapahtuu ja sitten täytyy ryhtyä korjaaviin toimiin. Ja sitten puheenjohtaja on vielä tämä käytänne, joka ei ole minulle ihan selvä. Eli nämä trustit, rahastot, joita neuvoston päätöksellä on perustettu eri tarkoituksiin, niin tulee sellainen vaikutelma, että koko talousarvio menettely on yhä mielivaltaisempi, yhä vähemmän demokraattisen valvonnan alaisena, eikä siitä ole hyötyä niihin painopistealueisiin, joihin meidän pitäisi panostaa. Kiitos. Dankeschön. Kiitos. Ulrike Trebesius ECRstä ei ole enää paikalla, joten puheenvuoron saa Marian Haakin. Olkaa hyvä. Thank you. Well, I think... Kiitos aamun yleiskeskustelussa korostimme jo joitain tärkeimpiä asioita, jotka ovat nyt esillä, mutta muutama seikka liittyen nuorisotyöttömyysaloitteeseen. Meillä on tietysti nuorisotakuu, mutta yksi ensimmäistä kommentistani on, että olen Rova Moran kanssa samaa mieltä, että tätä ei saa nyt valtioiden toimista käyttää vain välineenä saada nuoria pois sieltä työttömyystilastoista. Näin on tapahtunut joissain maissa, myös minun maassani, ja tämä ei kuitenkaan ole nuorisotakuun tarkoitus. Eli pitää olla varovaisia ja ajatus siitä, että annetaan myös laadukas työpaikka nuorelle. Jos katsotaan tilintarvostoimiston raporttia, niin siellä raportissa on otettu tämä asia esille, että tarvitaan todellakin laadukas työtarjous. En tiedä muista maista, mutta kun omasta maastani puhun, niin kyllä puhutaan paljon siitä, minkälaisia tarjouksia nuorille tehdään. Ja varmastikaan monta niistä ei voitaisi pitää laadukkaana työpaikkana. Puheenjohtaja, puhuitte myös näistä harjoittelupaikoista, joita ei ole täytetty. Mutta miksi luuletko nuoret, että töitä ei sitten löydy, eikö tätä pidetä hyvänä vaihtoehtona? Ehkä tähän voitaisiin saada lisätietoa. Täällä sanotaan usein, että oppisopimuskoulutus on hyvää malli. Se toimii hyvin Saksassa ja joissain muissa maissa. Tämä on kyllä tärkeää muistaa, mutta ei saa unohtaa, että eri maissa on erilaiset järjestelmät ja on oltava varovaisia nyt näin toisten mallien seuraamisessa, mutta yleisesti ottaen se on kyllä hyvä ajatus. Ja sitten kun puhutaan näistä nuorista, jotka ovat työelämän ja opintojen ulkopuolella, niin viime viikkojen keskusteluissa minulle on tehty selväksi, että tarvitaan vähän uudenlainen eh, lähestymistapa pitää kohdella näitä nuoria eri tavoin kuin työttömiä työntekijöitä, vaikka he ovat saman rahaston puitteissa. Ja yksi asia, joka joissain tapauksissa on ollut esillä, on, että aina ei ole helppo saada tarpeeksi paljon nuoria mukaan. Ja meidän on nyt varmistettava, että mahdollisimman moni sinne saadaan mukaan. Minusta budjetti pitää käyttää yrittäjyyden edistämiseen, myös sosiaalisen yrittäjyyden edistämiseen. Tämä on alle hyvin tärkeää. Ja digitalisointi voi myös äh, luoda uusia bisnesmalleja ja työpaikkoja. Tänä aamuna puoli yhdeksän asti olin todella mielenkiintoisessa eh, kokouksessa, jossa puhuttiin digitalisoinnin tuomista mahdollisuuksista pankeille ja rahoituslaitoksille ja niin poispäin. Siellä on todella mahtavia eh, mm, mahdollisuuksia, joita minä olen vasta nyt ymmärtää. Ja pitää miettiä, miten tästä voitaisiin tehdä jotain kourin tuntuvaa, kun työpaikoista puhutaan, mutta budjetissa tämä pitää pitää esillä. Ja sitten tämä lapsi, lapsien köyhyys, moni on tästä puhunut. Vanhemmat todellakin tarvitsevat kunnon työpaikan, jotta päästään eh, lapsien köyhyydestä eroon. Tässä olisi vain siis muutama minun prioriteetistani. Kiitos. Kiitos. Vihreät eivät ole nimenneet varjoesittelijää EFDD samoin. Joten ENF. Martin. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia valmistelija. Työllisyysvaliokunnan puheenjohtajana teillä on näitä ehdotuksia. Eli ensinnäkin tämä kohta yksi Eli Euroopan unionin pitää luoda työpaikkoja ja torjua köyhyyttä. Ja sitten meidän täytyy antaa rahallista tukea nuorisotyöttömyyttä käsitteleville ohjelmille. Sehän on ensisijainen huolenaihe, koska viime vuonna näimme 16-20-vuotiaita nuoria, ja pian puhutaan sitä 16-45-vuotiaista nuorista. Eli meidän täytyy saada heidät nopeasti mukaan työelämään, jotta ei niin kuin Mohan Shahtien kävisi. Eli että heitä joudutaan auttamaan systemaattisesta Euroopan tasolla. Ja sitten tämä kohta kolme. Eli tässä on puhuttu esimerkiksi naisista, pitkäaikatyöttömistä, ikääntyneistä työttömistä ja vähemmistöistä. No se nyt ei kerro paljon, eli mitä tarkoittaa tämä vähemmistö? Eli mitä nämä vähemmistöt ovat. Sitten kohta neljä. Ohjelmat, jotka liittyvät työttömyyteen, köyhyyteen, sosiaaliseen syrjäytymiseen. Viisi. Ammattikoulutus. No, tästä nyt kaikki muistuttivat. Eli meidän ei pidä kätkeä tällä tavoin työttömyystilastoja. Ja tämähän on ilmeisesti nyt käytäntö, jota aletaan noudattaa kaikissa jäsenvaltioissa. Ja digitalisaatio on selkeä, kohta 7 yrittäjyysaloite, sekin on tietysti itsestään selvää, kohta kahdeksan, eli työntekijöiden suojelu, jatkaisemisen kulttuuri. Jäsenvaltioiden välillähän on valtavia eroja. Ja sitten minä kohdassa yksi ei puhuta suurkansal- ylikansallisista yrityksistä. Sieltähän myöskin näitäkin tuetaan eurooppalaisilla varoilla. Ja niinkään minua ei hämmästytä se, että aluksi sanoitte, että pk-yrityksiä tulee tukea. Se nyt toistuu kaikissa ryhmissä, mutta missään kohtaa näissä yhdeksässä kohdassa ei puhuta näistä pk-yrityksistä. Te puhuitte sitä, mutta sitä ei ole kirjattu tähän tekstiin ja se on harmi. Ja sitten tämä kohta yhdeksän. No, tämä kyllä on ongelmallinen. Tämä on harras toive. Eli että talousarviolla olisi tuettava sisämarkkinoiden loppuun saattamista. No me vastustamme tätä, koska tämä ei toimi. Ja sitten kilpailukyky, sosiaalinen lähentyminen, eh, no ei sekään ei toimi. Sitten sosiaalisesti vastuullisia yrityksiä koskevien toimintalinjojen kehittäminen. Ja sitten lakisääteisten työelämän normien soveltamisen valvominen. No ihan hyvä haluta näin, mutta ikävä kyllä vuosikymmeniä on jo havaittu, että nämä ovat tavoitteita, joihin ei päästä, eikä tämä järjestelmä toimi. Kiitos. Gut, sind paar Fragen. Hyvä. Pariin kysymykseen vielä. Kyse on siis trilogimandaatista eikä kattavasta työasiakirjasta, jossa käsiteltäisiin äh, nuorisotyöttömyyttä kaikilta sen kannoilta. Toinen seikka, haluan todella tehdä selväksi, että me aina puhumme pk-yritysten tukemisesta ja ainakin Saksassa mm, tietääkseni ne tarjoavat äh, 70 prosenttia oppisopimuskoulutuspaikoista, joista kuitenkin valtava määrä on nyt täyttämättä. Ja kun sitten puhun työllisyysviranomaisten kanssa, eh, niin eh, usein on niin, että eh, maahanmuuttajanuoret, jotka ovat saattaneet Äh, matkallaan Eurooppaan äh, vakavasti traumatisoitua, niin he tarvitsisivat myös sosiaalipedagogista apua ja muuta apua, mikä kuitenkin maksaa rahaa. Ja tätä ei ole. Ei tätä rahaa eikä tätä tukea sitten näin ollen. Ehkä voisikin olla mahdollista äh, käyttää rahaa siihen, että yritykset, jotka nuoresta maahanmuuttajalapsista huolehtivat voisivat saada kaikenlaista tukea, mitä tarvitaan. Tämä on kuitenkin aihe, jota nyt ei suinkaan kirjata tähän mandaattiin, vaan ensin siitä on A. neuvoteltava ja B. katsottava, miten se voitaisiin toteuttaa. Ehkäpä se voisi olla pilottihanke jota valiokuntamme budjettityössä voisi ehdottaa ja sen määritellä, jos kaikki poliittiset ryhmät asialle voivat tukensa antaa. Se nyt sitten riippuu tietenkin ihan, mm, ihan siitä, että mitä mieltä täällä ollaan. Ja ehdottaisinkin, että kun jatkossa tässä piakkoin keskustelemme budjettiasioista asioista ja pilottihankkeista, niin tämäkin asia voitaisiin nostaa esiin. Kun ajatellaan sitten äh, näitä harjoittelupaikkoja, niihin viitattiin, minun mielestäni ne voivat olla hyvin hyödyllinen äh, asia esimerkiksi, kun etsii itselleen sopivaa ammattia taikka. Ne voivat olla suureksi hyödyksi heti valmistumisen jälkeen, mutta ei, ne eivät suinkaan saa korvata palkkatyötä. Nyt harjoittelu paikkoja usein käytetään aivan väärin, nimittäin ilmaisen työvoiman hankkimiseen ja niin, että nuoret joutuvat kuukausien, jopa vuosien ajan toimimaan eri harjoittelupaikoissa ennen kuin heillä on toivoakaan oikean työpaikan saamisesta. Ja tämä on mielestäni kyllä todella kylmää hyväksikäyttöä. Näin ollen haluan ja haluaisin, että meillä on ensin kunnollista koulutusta, joko polyteknistä luonteeltaan tai tällaisessa kahtalaisessa duaalisessa järjestelmässä koulutus plus harjoittelu jo yhdessä, mutta meidän tulee estää tällainen harjoittelupaikkojen väärinkäyttö ilmaisen työ, voiman hankkimiseksi. 11. toukokuuta on sitten määräaika tarkistusten jättämiselle. 15. kesäkuuta toimitamme valiokuntaa äänestykseen, ja Budjettivaliokunta äänestää 30. kesäkuuta. Ja tosiaan tehkää nyt sitten tarkistuksia tähän mandaattiedotukseen. Hienoa, kiitos oikein paljon. Siirrytään eteenpäin. Nyt ollaan aika pahasti kyllä jo aikataulusta jäljessä. Kyseessä on nyt kertomus postipalveludirektiivin soveltamisesta ja Georges Bach saa puheenvuoron. Puhuthan lyhyesti ja ytimekkäästi, Georges. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Varmaan ei tarvitse puhua tästä sisällöstä. Tämä nyt on kaikille tuttu. Postipalveludirektiivi hyväksyttiin vuonna 2008 ja sen mukaisesti komission pitää aina neljän vuoden välein toimittaa raportti direktiivin täytäntöönpanosta. Kyse on alasta, joka on hyvin erilainen. Siellä on paljon muutoksia. Teknologiset kysymykset ovat kehittyneet valtavasti. Ja tästä syystä tällä alalla kyse on yleismaailmallisista palveluista, mutta myöskin posti- ja pakettipalveluista. Eli tässä on kaksi erillistä osiota samalla alalla. Komission kertomuksessa on ensinnäkin todettu, että ei ole riittävästi luotettavia tietoja, eli hyvin usein saamme kuulla, että tiedot ovat vanhoja, esimerkiksi vuodelta 2012, tai sitten jäsenvaltio tai ala ei ole niitä toimittanut. Eli meidän täytyy vaatia, että tulevaisuudessa saamme käyttöömme luotettavampia ja parempia tietoja. Ja sitten toinen asia, eli nämä tuotteet tällä alalla, ne lähenevät toisiaan ja niiden väliset rajat hälvenevät yhä enemmän. Ja se tekee läpinäkyvyydestä aika hankalaa. Ja tästä syystä meidän tehtävämme, meidän täytyy ottaa huomioon tämän alan työntekijät ja monimuotoiset työolosuhteet. Ja sekin hiukan hankaloittaa tätä mietintöä. 2013 oli 1,2 miljoonaa, jotka toimivat yleispalvelujen alalla, mutta sitten kun katsotaan näitä pakettipalveluita, niin sieltä on vain arviointeja ja ne ovat 270 272 000 henkeä, mutta nämä ovat siis peräisin vuodelta 2010 nämä tiedot. Työntekijöiden lukumäärä viime vuosina klassisilla aloilla, eli yleismaailmallisten palveluiden alalla, on vähentynyt vuositasoa noin 4 prosenttia. Ja nyt täytyy katsoa sitten, työmarkkinaosapuolten tilannetta. Useinhan on yritetty ottaa huomioon muutokset postialalla. Me olemme käsitelleet näitä kysymyksiä, mutta tämä ei ole kaikkein paras mahdollinen vaihtoehto, mutta tällä alalla on otettava huomioon kuitenkin nämä muuttuvat olosuhteet. Ja kuten sanoin, näiden palvelun tarjoajien välillä on suuria eroja ja se on johtanut siihen, että yhä enemmän vuokratyövoimaa ja osa-aikaisia työntekijöitä. Ja siksi meidän täytyy katsoa, että tämä on johtanut yhä enemmän joustaviin työsuhteisiin ja tällä alalla pitää vaatia työehtoneuvotteluita, jotta käytännössä voimme olla varmoja siitä, että palkkasopimuksesta pidetään kiinni ja että työolosuhteet, jotka voivat johtaa stressiin ja ylityöhön, niin tulevaisuudessa tämä saattaa vielä pahentua, eli tämä, tätä minä pelkään. Ja sitten vielä pari asiaa. Eli jatkokoulutus. Se on onnistunut aika hyvin tähän mennessä, mutta tällä alalla on edelleen paljon muutoksia ja korostan nyt jatkokoulutuksen merkitystä ja erilaisia aloitteita sosiaalivaliokunnassa. Eli meidän täytyy saada lisätietoja ja pidämme hyvänä tätä postialalla käytävää sisäistä keskustelua. Eli näitä asioita olen käsitellyt tiedätte, mitä ongelmia on ollut tässä ensimmäisessä luonnoksessa. Ja itse laadin vielä muutaman tarkistuksen ja odottelen ilolla yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa ja odottelen teidän panostanne. Kiitos. Dank als nächste. Kiitoksia ja sitten Jutta Steinrock. Vielen herzlichen Kiitoksia, Bach tästä hyvästä lausunnosta ja näistä osuvista lausunnoista. Eli minun ei tarvitse nyt puhua pitkään, koska keskeiset asiat Euroopan tasolla tulivat jo esille. Mutta pari tarkistusta vielä minun ryhmältäni. Kyse on tästä alihankintaketjusta liittyen näihin palveluihin. Ne voivat olla hyvin monimutkaisia Kyse on esimerkiksi työajoista, eli siitä, noudatetaanko esimerkiksi lepoaikoja. Ja meidän täytyy lisätä valvontaa ja ottaa mukaan työmarkkinaosapuolet. Ja sitten tekninen edistys. Tästähän on keskusteltu digitalisoinnista ja medioista voi nähdä, miten postipalvelut ovat hyödyntäneet uusia toimintoja. On puhuttu näistä droneista ja sitten työn sisällön muuttumisesta digitalisoinnin kautta. Eli meidän täytyy luoda hyvät puitteet tälle alalle ja jos tämä otetaan huomioon, niin uskon, että saamme aikaan hyvän mietinnön. Kosmas, Kiitoksia ja sitten Kosmas Lotovski esiarasta. Panie e, Chciałbym również bardzo podziękować panu Kiitos. Haluaisin kiittää edustaja Bahja tästä kannan otosta ja hänen lausunnostaan. Nyt on hyvin vaikea sanoa mitään, mutta kaksi asiaa haluaisin kuitenkin ottaa esille. Nyt on tehtävä selväksi, että postialalla työntekijöiden rooli – on keskeinen. Erityisesti niiden työntekijöiden, jotka tekevät kaikkein rankimman työn. Postialalla on varmistettava mahdollisimman hyvät työskentelyolosuhteet. Kyseessä ei ole ainoastaan ansiot, vaan myös työpaikan vakaus ja koulutus ja oppiminen työpaikalla, erityisesti kun talous nyt digitalisoituu. Ja koska valtio on usein postipalvelun hoitava toimija, niin valtion vastuulla on standardien parantaminen ja sellaisten työmuotojen uudistaminen, jotka eivät anna työntekijöille tällaisia mahdollisuuksia. Kilpailu postimarkkinoilla ei useinkaan johda työllisyyden parantamiseen, vaan hintasotaan ja hintasodista kärsivät ihmiset. Kaupalliset postitoimijat tekevät voitavansa saadakseen, voittakseen näitä kilpailuja, tarjouskilpailuja, ja tämä johtaa siihen, että postipalvelujen laatu huononee ja jätetään huomioimatta työlainsäädäntö. Meillä Puolassa oli yksityinen toimija, joka työ, hoiti tehtävää valtion puolesta. Se tuli halvaksi, mutta työntekijöiden olosuhteet olivat todella äh, hävettävän huonot. On tärkeää, että kilpailu toimii, mutta ei toimijoidensa antaa tehdä voittoa työntekijöiden kustannuksella. Postiala on strateginen ala valtion toiminnan kannalta ja postityöntekijöiden pitää siksi ko- voida kokea, että heidän oikeuksiaan kunnioitetaan ja heidän voitava työskennellä kunnolla, kunnossa olosuhteissa. Kiitos. Seuraavaksi Marian Haakin. Kiitos puheenjohtaja. Suuret kiitokset Tämähän on direktiivi, joka on aika tuttu meille, jotka olemme täällä parlamentissa istuneet pidempään. Tästähän on keskusteltu hyvinkin usein, kun puhutaan postipalveludirektiivistä. Ja esittelijän kanssa olen täysin samaa mieltä siitä, että meillä ei ole ajankohtaista tietoa. Osa tiedoista on niinkin kaukaa kuin vuodelta 2011 ja siksi kuvan saaminen tilanteesta on hyvin vaikea. Pahimmat pelot eivät ehkä ole toteutuneet. Näemme, että lähetettyjen kirjeiden määrä on vähentynyt kai noin neljällä prosentilla vuodessa. Toisaalta taas paketti palvelut ovat kasvava ala ja joissain jäsenvaltioissa kansallinen kilpailu on johtanut siihen, että Tämä määräävää markkina-asemaa on väärinkäytetty esimerkiksi äh, vetoamalla palvelun yleishyödyllisyyteen sekä hintoja polkemalla, mutta kun ajatellaan sitten työllisyyttä ja vaikutuksia työntekijöiden sosiaalisiin oikeuksiin, niin käsittääkseni, tosin olen vain raapaissut pintaa, minulla on vielä paljon tässä lukemista, niin äh, yleensä palveluntarjoajat tarjoavat suhteellisen hyvät työskentelyolosuhteet, ovat sosiaalisesti vastuullisia, kunnioittavat työehtosopimuksia ja niin edelleen. Mutta digitalisoituminen, josta puhuttiin aiemmin, vaatii meiltä kyllä tarkkaa seurantaa. Loppuhuomio omassa maassani Irlannissa. No, Mm, jokaisella maallahan on omat erityispiirteensä, jotka vaikuttavat tilanteeseen, mutta meillä Irlannissa olemme huolissamme eh, maaseutupostikonttorien sulkemisesta. Se ei sinänsä vaikuta nyt tähän aiheeseen, enkä oikein tiedä, onko se edes eh, asiaan liittyvä ja relevantti näiltä osin, mutta kyllä syrjäisillä alueilla, maaseutualueilla eh, posteista ihmiset ovat saaneet hyvin monia eri palveluja samasta luukusta ja jos näitä postikonttoreita suljetaan, niin sillä voi olla todella suuri vaikutus ihmisten elämään. Hyvä asiakirja, ei minulla tässä paljon lisättävää ole, mutta kiitokset esittelijälle, oikein hyvä työpohja. Kiitos. Kiitos teille. Lin Boylen olisi nyt vuorossa. Onko siellä joku muu Guesta paikalla? Karima Deli. Ei, hänkään ole vihreistä paikalla. Onko täällä joku muu vihreiden edustaja? Ei. Seuraavaksi Laura Agea. Lauranhan näinkin. Grazie, presidente. E kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia erityisesti Bachille. Teimme hänen kanssaan yhteistyötä tämän lausunnon osalta ja ensimmäiseksi olen pyrkinyt ymmärtämään, miten tämä direktiivi on syntynyt ja millä tavalla sitä on pantu täytäntöön esimerkiksi omassa maassani, jotta nyt hiukan ymmärtäisin tätä kokonaiskuvaa. No EU-ssa postipalvelut on määritelty vuoden 1996 direktiivissä ja se käynnisti vapauttamisprosessin. Ja sen jälkeen on ollut muita uusi, uudistuksia, jotka ovat johtaneet alan täydelliseen avaamiseen vuonna 2010. Tämä koskee valtaosaa maita, myöskin omaa maatani Italiaa. Eli ensimmäinen tammikuuta 2011 ei voi pitää voimassa oikeuksia, jotka liittyvät postipalveluiden toteuttamiseen. Eli direktiivin ykkösartiklan mukaisesti Italian hallitus on kumonnut monopolin, joka oli voimassa vielä 2010 koskien siis Italian postilaitosta. Eli tällä tavalla luotiin vapauttamiseen liittyvät säännöt EUn tasolla, mutta se on johtanut siihen, että Italian posti on saanut hoitaakseen nämä yleismaailmaispalvelut 15 vuodeksi. Eli meidän täytyy sitten katsoa tilannetta viiden vuoden välein. Eli me olemme vapauttaneet monopolin, mutta Oikeastaan se annettiin sitten saman monopolin hallinnoitavaksi. Eli Italia näiden postipalvelujen osalta on ainoastaan näinäisesti vapauttanut nämä palvelut. Eli tilanne on täsmälleen sama kuin aikaisemminkin. Ja Italian postilla on etuoikeutettu asema. Ja esimerkiksi talousministerillä on näitä osakkeita ja sitten sama sitten valvoo näitä asioita. Eli tämä vapauttamisen alku on mahdollistanut sen, että muut toimijat voivat tulla markkinoilla, mutta tällä hetkellä näillä markkinoilla ei ole kilpailua, ainakaan reilua kilpailua. Ja meillä pitäisi olla kriteereitä, jotka on määritelty tarkkaan koska me olemme vapauttaneet markkinat, mutta monopoli on jätetty saman tahon hoidettavaksi. Eli tämä nyt on lähtökohta. Eli me arvioimme tilannetta ja sen jälkeen sitten sen pohjalta teemme yhteistyötä Bahen kanssa ja laadimme tätä lausuntoa. Kiitos. Kiitoksia ja sitten Mara Pitsotta. Grazie. Eh, brevemente. Kiitoksia. Ihan lyhyesti. Direktiivin täytäntöönpano Italiassa on olematonta. Sitä ei ole, jos katsotaan nyt kuluttajien tilannetta, koska kuten kollegani sanoi, Italian posti periaatteessa on postipalveluiden monopoli, ja se ei tee sitä, mitä sen pitäisi tehdä, eli toimita postia, vaan siitä on tullut pankki, siitä on tullut business, koska siellä nyt on kaikkia leluja ja vihkoja. Siellä myydään kaikkea. Mutta kaikkein pahinta on se, että myöskin Alitalia, joka oli menossa konkurssiin, on mukana näissä postipalveluissa. Sehän ei kuulu sen toiminta-alaan. Mutta se ei kuitenkaan toimita postia omalla alueellani pienessä kaupungissa – vuoristoalueella posti tuodaan kerran viikossa ja se aiheuttaa ongelmia ja harmia, koska jos saapuu vaikka lasku, joka pitäisi maksaa, niin sitten jos palvelu keskeytetään, niin se on sitten käyttäjän vastuussa, vastuulla. Ja monet pormestarit ovat kirjoittaneet ministeriön, jotta se puuttuisi tähän asiaan. Ja myöskin komission pitäisi nyt valvoa, miten on toimittu Italian postissa ja Alitaliassa, ja myöskin mitä palveluita niiden pitäisi tarjota, ja tällä hetkellä näin ei ole. Eli tämä nyt on hyvä mahdollisuus Euroopassa tarkistaa, millä tavalla näitä peruspalveluita toteutetaan, ja esimerkiksi Italiassa tämä postinjakelu ei toimi. So, dann kommen wir... Sitten muut puheenvuorot. Ensimmäisenä Richard Howitt. Just briefly, obviously support. Kiitos ihan lyhyesti. Tietysti yhdyn kollega Steinbrückin ajatuksiin ja haluaisin myös kiittää Rabahia, joka esitteli asian hyvin. Ja täällä puhuttiin myös universaalien palvelujen puolesta ja siitä, minkälaisia sosiaalisia seurauksia tällä voi olla. Minä tukisin sitä, että työmarkkinaosapuolet jatkavat eh, yhteistyötä, mitä tulee sitten tämän eh, universaalin palveluun, niin kyllä minun maassani 80 prosenttia ihmistä on tällä kannalla. Ja minusta on tärkeää, että nyt taas kerran me voimme näiden, näiden palvelujen antaa tukemme. Jos komissio aikoo tämän panna nyt täytäntöön, niin olisi tärkeää saada komissiolta kuulla, mitä sanottavaa heillä on näistä nuorisollisista palveluista ja on tärkeää tehdä selväksi, mitä komissio on tästä asiasta sanonut. Sitten eräs seikka, joka on jäänyt mainitsematta toistaiseksi. Ollaan huolestuneita siitä, että yksi tapa viedä pohja näiltä yleisiltä postipalveluilta on se, että viedään, viedään paras pala päältä, mutta tämä on ihan hyvä, kunhan ne viedä tältä yleispalvelulta pohjaa ja haluaisin kysyä Rabahilta, mitä hän tänne voitaisiin tästä asiasta laittaa. Ja sitten komissiolta pyytäisin tämän myös kommenttia, että erityisesti ottaen huomioon komission tulevan ehdotuksen, joka kasvaa, kattaa rajat ylittävät toimitukset ja sähköiset kaupankäynnin. Täällä usein puhutaan vain status quo ylläpidosta ja siitä, että pidetään nämä yleispalvelut yllä ja tämä on ihan hyvä, mutta joskus nämä operaattorit, jotka sieltä ottavat vain eh, parhaan paljon itselleen, niin ehkä voitaisiin varmistaa, että kaikkien toimintakenttä olisi tasavertainen. Eli ehkä komissio voisi tähän vastata, jos meidän keskustelumme osallistuvat. Ja olisi hyvä, jos kollega Bahkin voisi tätä miettiä ja SD-kollegan kanssa ehkä voimme esittää tarkistuksen tähän asiaan liittyen. Fetman. Kiitoksia. Sitten Christopher Hedman. Ja takse, chciałbym się przyłączyć do słów. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Bachia hänen erinomaisesta asiakirjastaan. Vaikeahan tässä on olla eri mieltä mistään. Kuitenkin jos äh, voisin pienen varovaisen pyynnön esittää Pahille. Mielestäni hän voisi ehkä suosituksissaan olla hiukan rohkeampi erityisesti, mitä tulee työntekijöihin. Paljonhan täällä on sanottu postimarkkinoiden vapauttamisesta ja sen mukanaan tuomista hyödyistä, mutta mm, kyllähän mm, mukana voi tulla myös onnettomia vaikutuksia. Muun muassa edustaja Horkin mainitsi mm, syrjäseudut ja sen, että että postikonttorit katoavat ja palvelut niiden mukana ja kyse on muustakin. Usein on niin, että kilpailu tapahtuu työntekijöiden kustannuksella, koska kaupalliset yritykset pyrkivät leikkaamaan kulujaan ja tekevät niin sitten joustavoittamalla työntekijöiden oikeuksia. Bach on tehnyt mielestäni oikein hyviä suosituksia, mutta pyytäisin häntä ehkä olemaan vieläkin tiukempi sanamuodossa. Kiitoksia. Kiitos. Ja sitten seuraavaksi edustaja Fontoulis. Κύριε Πρόεδρε, Kiitoksia, puheenjohtaja. 30 vuotta toimin Kreikan postissa ja ikävä kyllä se toiminta on vähenemässä. Kirjeet ovat vähenemässä. Hyvin harvat kirjoittavat kirjeitä, vaan ihmiset viestivät sähköisesti sähköpostin kautta ja ehkä joskus merkkipäivinä lähetetään postikorttina tai jouluna. Eli meidän täytyy nyt olla huolissamme tästä henkilöstön vähenemisestä. Ihmisiä lähtee eläkkeelle ja heidän tilalleen ei palkata ketään, koska tekemistä ei ole paljon, mutta myöskin yritetään vähentää toimintakuluja. Ja työntekijät joutuvat tekemään enemmän töitä ja tekemään töitä halvemmalla. Kävin vanhassa työpaikassani, meitä oli aikanaan kahdeksan, ja nyt siellä on enää kolme henkilötä, henkilöä. Ikävä kyllä työehtosopimuksia ei enää ole. Ja Kreikan posti ei noudata työntekijöiden oikeuksia. He joutuvat tekemään työtä, vaikka he olisivat sairaina, he eivät saa lomaa ja niin edelleen. Ja postiverkosto on edelleen mielenkiintoinen ja sitä voitaisiin hyödyntää uusiin palveluihin. Se oli hyvin monimuotoinen verkosto, mutta ikävä kyllä työehtosopimusten puuttuminen on mahdollistanut sen, että monet yksityiset yritykset ovat voineet vuokrata Kreikan postilta työntekijöitä. Ja nämä kustannukset ovat korkeita mutta näiden henkilöiden palkat ovat todella alhaisia. Ja täytyy myöskin katsoa, mitä tapahtuu etäisillä alueilla. Ei tämä kyllä Kreikan posti toimi myöskin pankkina ja niin edelleen. Eikä se pidä huolta ihmisten perustarpeista, jotka siis asuvat maaseudulla. Kiitos. Dankeschön, damit... Kiitos. Näin olemme kuulleet puheenvuorot ennen kuin ne eh, Bach saa vielä, valmistelija Bach saa vielä loppupuheenvuoron. Eh, sanoisin, että, tai ehdottaisin, että ensi kerralla kun saatte lähetyksen, eh, vaikkapa postipaketin, niin kysykää ihmeessä lähetiltä tai henkilöltä, joka sen teille toimittaa, mitkä hänen työskentelyolosuhteensa ovat. Esimerkiksi Saksassa minimipalkka toteutuu, kyllä, mutta kahdeksassa tunnissa, jolta ajalta työntekijät pakettilähetit Saksassa palkan saavat, kahdeksan tuntia ei riitä, vaan usein he joutuvat istumaan autossaan vaikkapa 12 tuntia ehtiäkseen toimittaa perille kaikki lähetykset, koska niitä heille kerta kaikkiaan annetaan liikaa per päivä. Ja näin kierretään määräyksiä. Ja uskon, että tai mm, meidän tulisi tässä todella asiaan puuttua. Ja nyt George, loppupuheenvuoro. Ole hyvä. Kiitos. Olen ehdottomasti hyvin avoin ottamaan myös tämän ulottuvuuden huomioon ja muiden kollegojen kanssa. Aivan varmasti tulemme vielä vahvistamaan tältäkin osin tekstiä. Ehkäpä vielä tällainen yleinen huomio. Ensinnäkin kiitän teitä kaikkia tuestanne. Hienoa. Mutta yleisesti voisin todeta, että tässä on siis kyse lausunnosta. Öö, me annamme näin siis työllisyys- ja sosiaalirakenteisiin liittyvän lausunnon. Ja mitä taas tulee palvelun laatuun ja yleisiin määräyksiin, niin vastuussa on TRAN-valiokunta ja siellä kollega Markus Ferber, joka on esittelijä. Marian Harkin totesi, että kun puhutaan eh, maaseutualueen postipalvelujen rapautumisesta, ja muutkin viittasivat tähän, niin eh, tähänhän direktiivi itse asiassa puuttuu. Eh, peruspalvelu on tarjottava ilman minkäänlaista syrjintää ja jos asuu maaseudulla ja postikonttori suljetaan, postipalvelu ei toimi niin kuin pitäisi, niin sittenhän tämä palvelun saatavuusmääräys ei enää toteudu, vaan tapahtuu syrjintää. Ja aivan välttämättä meidänkin tulee tähän puuttua. Monet kollegat viittasivat Italian epätyydyttävään tilanteeseen. Kollega Howitt puhui tästä rusinoiden nokkimisesta, pullasta, että pyritään valitsemaan se paikka, mikä on itselle para, paras ja hyödyllisin. Ja kyllä EU-maiden on sitouduttava varmistamaan tämä yleishyödyllinen palvelu niin, että vähintään viidessä päivässä postilähetys toimitetaan perille ja mitä muita määräyksiä tässä nyt onkin. Ja meidän tulee toki viitata todella myös tähän palvelun yleishyödylliseen luonteeseen. Tämähän on äärimmäisen suuri merkityksinen asia, erityisesti nyt sitten harvaan asuttujen alueiden kansalaisille ja ylipäätään sitten Mm, yksittäisten kuntien äh, tilanteelle. Ja hienoa, että täällä ollaan asiasta kiinnostuneita, todella mukavaa ja nyt jo mielellään odottelen tuota jatkoa ja yhteistyötä. Kiitos. Kiitos. Olemme kauheasti nyt aikataulusta jäljessä. Nyt siirrytään sitten esityslistan seitsemänteen kohtaan, nimittäin Nimittäin Benifein mietintö Pakolaiset, sosiaalinen osallisuus ja integroituminen työmarkkinoille kolme varttia. Tiedän, että Brando puhuu kauhean nopeasti, joten toivottavasti hän pystyy nyt sitten puhumaan myös lyhyesti, että saadaan homma pakettiin vielä tänään. Brando, ole hyvä. Eh, grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ennen kaikkea haluaisin kiittää kollegoita heidän panoksestaan tässä asiassa esittää ne tarkistuksia ja siellä oli monia myönteisiä asioita, jotka otan huomioon kompromisseissa. Monissa kohdissa on otettu esiin laadullisia kysymyksiä. Ne parantavat alkuperäistä tekstiä huomattavasti. Ja erityisesti olen tästä kiitollinen, koska tavoitteena oli saada aikaan täsmällinen teksti, mutta jossa puhutaan keskeisistä asioista – kun ajatellaan nyt tätä kysymystä. No, mitään kohtaa tässä tekstissä ei enemmän paremminkaan tai ei vastustettu. Ja pakolaisten saaminen työmarkkinoille on kiireellinen asia ja meidän täytyy katsoa, miten on vedottu solidaarisuuteen ja vaadittu, että jäsenvaltiot jakavat tämän taakan, samoin kuin eri toimielimet. Tästä ollaan samaa mieltä. Ja olemme samaa mieltä myöskin siitä, kuinka tärkeää on kotouttaa näitä ihmisiä joustavalla tavalla. Meidän täytyy ottaa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden erityistarpeet huomioon ja tietysti täytyy ottaa huomioon myöskin jäsenvaltioiden erilainen taloustilanne. Eli mitä tulee näihin työmarkkinakysymyksiin, niin niissäkin on otettava nämä kysymykset huomioon, eli ei pidä unohtaa näitä eroavaisuuksia. No sitten otan esiin tiettyjä kysymyksiä ja koitan nopeasti käydä kaikki nämä asiat läpi. Kansanpuolue ja varjoisettelija Mann ovat ottaneet esiin tärkeitä kysymyksiä, esimerkiksi pakolaiskriisin humanitaarinen kriisi ja sen ulkoiset syyt. Kyse ei ole pelkästään pakolaisten oikeuksista, vaan myöskin heidän velvollisuuksissaan vastaanottavassa yhteiskunnassa. Tästä olen täysin samaa mieltä. Ja myöskin meidän täytyy tapauskohtaisesti käyttää turvapaikkakysymyksiä, eikä se saa johtaa mihinkään elintasopakolaisuuteen. Se olisi turvapaikkajärjestelmän väärinkäyttöä, ja meidän täytyy katsoa, ketkä todellakin tarvitsevat kansainvälistä suojaa. Ja EU:ssa pitää olla laillisia kanavia myöskin elintasopakolaisille. Ja sitten en ole samaa mieltä siitä, mitä jotkut ovat ehdottaneet koskee pakolaisten minimipalkkaa. Se vain johtaisi kilpailuun polku, palkkapolkumyynnissä ja se lisäisi sosiaalista polkumyyntiä ja syrjintää. Työmarkkinoiden pitää olla yhteensä kaikille, eikä siellä pidä syrjiä haavoittuvassa asemassa olevia. No, Stevens, hän on ottanut esiin sen, että pakolaisista ei pidä puhua yhtenä ryhmänä, vaan kaikki pakolaiset ovat yksilöitä, jokaisella on omat tarpeensa. Ja meidän pitää tehokkaammin ja avoimemmin käyttää eurooppalaisia varoja. Ja otan huomioon nämä ehdotukset kompromisseissa, mutta lisäjoustavuus työmarkkinoilla ei välttämättä olisi hyödyksi, mitä tulee pakolaisten kotouttamiseen. Kyse on teoreettisemmasta kysymyksestä, eikä se ole kovin keskeistä tässä keskustelussa, mutta joka tapauksessa meidän pitää panostaa työpaikkojen laadukkuuteen sillä tavalla voidaan parantaa alueellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Allesta Weber on esittänyt tiettyjä tarkistuksia, joissa korostetaan nopeaa toimintaa, mitä tulee kotouttamiseen työmarkkinoille. Ja meidän täytyy välttää syrjäytymistä näiden henkilöiden osalta. Mutta ehkä olisi mahdollista tukea minun ehdotustani, eli että sosiaalirahasto toimisi alkuperäisessä tarkoituksessaan, Eli se olisi osa kohesiopolitiikkaa 25 prosenttisesti. Humanitaarinen hätätilanne on tässä perusteena, koska nämä lukemat ovat nousseet budjettineuvotteluissa. Ja haluaisin korota, että tässä ei vaadita, että EU korottaisi budjettiaan, vaan täytyy miettiä uudelleen, millä tavalla kohesiopolitiikan alalla näitä varoja käytetään. Ja Guen Varjoesittelijä González Peña on korostanut, kuinka hauras tilanne usein on pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden osalta, ja meidän täytyy nopeasti varmistaa heidän perusoikeutensa, esimerkiksi terveydenhuolto, sosiaaliturva, asunto. Euroopan ja valtioiden tasolla ei ole riittävästi varoja tähän kriisiin, siitä olen täysin samaa mieltä. Ja meidän täytyy vedota siihen, että meidän täytyy tunnustaa turvapaikanhakijoiden ammattipätevyys ilman, että se vaikuttaa mitenkään turvapaikanhakemuksen käsittelyyn. Sehän olisi laitonta, kun katsotaan eurooppalaisia kansainvälisiä yleissopimuksia. Ja sitten vihreiden varjoesittelijä Lambert, haluan kiittää häntä hänen panoksestaan tiettyihin osiin tekstiä. Erityisesti hän on puhunut oleskelulupien kestosta se on tärkeä osa kotoutumista työmarkkinoille ja että tämä on todella keskeinen osa keskusteluamme. Ja sitten työmarkkinaosapuolten ja paikallisviranomaisten mukaanottaminen politiikkaan, joka liittyy pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin. Ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut täytyy taata kaikille. Ja syrjimättömyys on taattava ja meidän täytyy muistaa, että kansainvälisen suojan saajat pääsevät nopeasti myöskin tuomioistuimen palveluiden piiriin. Ja sitten EFDDstä, no siellä he ovat esittäneet hyviä tarkistuksia, joita voin tukea. Esimerkiksi tehokas apu pakolaisille, se ei ole pelkästään kielellistä, vaan meillä täytyy olla kulttuurivälittäjiä myöskin käytössämme. Ja sitten liikkuvuus EUn alueella ja perheiden tilanne. Meidän täytyy vahvistaa vastavuoroista tunnustamista ja varmistaa pakolaisten oikeuksien siirrettävyys EUn sisällä. Ja sitten meidän ei pidä jättää tiettyjä maita yksin hoitamaan näitä asioita. Olisi anteeksi virhe ja tämän seuraamukset näkyisivät kaikkialla EU-ssa. Nyt tarvitaan resursseja tekniseen avunantoon ja myöskin lainsäädännöllä meidän pitää kuumota Dublin. Siellä käsitellään ihmisiä kuin tavaroina. Nyt olen valmis kuuntelemaan teidän kantojamme. Eli seuraavissa kokouksissa käsittelemme kompromisseja. Te olette varmaan nähneet joitain alustavista ehdotuksistani. Niin ja uskon tämän puheenvuoron pohjalta, että tässä nyt on pohja hyvälle yhteistyölle EUn edut ja kansalaisten edut huomioon ottaen. Kiitos. Dankeschön. Kiitos. Nyt sitten varjoesittelijä Thomas Mannin puolesta puhuu Elisabeth Mohan Schachtie vai kuka? Ai, sovitte siellä keskenänne. Josh Bach. Ole hyvä. Kollega Thomas Mann pyysi minua esittelemään oman puheenvuoronsa. Hän ei tänään pääse Brysseliin, on Berliinissä puhujana konferenssissa, jossa käsitellään eläkkeitä. No, ähm, noin kolmannes tarkistuksista tulee EPP-ryhmältä ja tämä osoittaa, miten tärkeänä me kristillisdemokraatit tätä aihetta pidämme. Se on tapetilla myös kotimaissamme. Mukavaa, että suurista linjoista ollaan samoilla linjoilla tosiaan. Tomas on käynyt läpi nämä yli 300 tarkistusta viime päivinä ja havainnut, että useimmat poliittiset ryhmät äärioikeistoa lukuun ottamatta ovat samoilla linjoilla. Haluamme, että sosiaalinen integraatio käynnistyy mahdollisimman pian, tämä kohta kahdeksan, samoin sitten kohta kymmenen, kykyjen kartoittaminen, kielitaito on hyvin keskeinen asia ja monivuotista rahoituskehystä uudelleen arvioitaessa sosiaalirahaston määrärahoja tulee korottaa muuttaa kohta 16. Pidämme AY-liikkeen, kansalaisyhteiskunnan sekä vapaaehtoisjärjestöjen työtä äärimmäisen tärkeänä, tämä siis kohta 22. Ja arvokasta on myös öö, niin ovat myös ne tarkistukset, joita nais- ja tasa-arvovaliokunta on tehnyt korostaakseen erityisesti naisten ja lasten asemaa ja tilannetta. Thomas Mann katsoo kuitenkin, että vastaanottodirektiiviä tulee muuttaa niin, että kansainvälistä suojelua pyytävät ihmiset viimeistään kuusi kuukautta hakemuksen jättämisen jälkeen pääsisivät osallistumaan työmarkkinoihin. Tätä pitää kyllä kohdassa 24 maan erittäin kunnianhimoisena. Hän myös kysyy, miten perheen yhdistäminen on tarkoitus järjestää Eli luodaanko näin sitten erityistyömarkkinat pakolaisille. Thomasman vastustaa tällaista ja entäpä sitten vielä tuo minimipalkkakysymys. Sitten tässä on vielä hyvin keskeinen ongelma, nimittäin määritelmät ja pääongelma on yksityiskohdissa, kun tässä on niin erilaisia määritelmiä, varsinainen sekasotku, niin erityisesti maan kiinnittää, huomiota, maan kiinnittää huomiota siihen, että jopa tätä määritelmää pakolainen, äh, se ymmärretään hyvin, hyvin eri tavoin julkisuudessa eri äh, tahojen kautta. Eli tähän tarvitaan yhteinen määritelmä. Ja mm, täällä on puhuttu 377 tarkistuksessakin. On puhuttu maahanmuuttajista, pakolaisista, turvapaikanhakijoista, kansainvälistä suojelua hakevista ihmisistä. On puhuttu henkilöistä, joilla on pakolaistatus ja niin edelleen. Ja ennen kuin voimme muotoilla kompromissitarkistuksia, Thomas katsoo, että tulisi kyllä nämä käsitteet selvittää. Kenelle haluamme muun muassa tarjota pääsyn työmarkkinoille, koulutukseen, oikeuden asuntoon ja niin edelleen. Kaikille pakolaisille vai ainoastaan niille, joilla on jäämisen mm, mahdollisuudet. Kiitoksia ja seuraavaksi Helga Stevens. Thank you, Chair, and good morning, colleagues. Kiitos ja hyvää huomenta, kollegat. Aivan siksi haluaisin kiittää esittelijään tästä hyvästä työstä. Jo luonnoksesta kävi ilmi, että hän halusi todellakin tasapainoisen tekstin saada aikaiseksi. Meillä on kuitenkin jonkun verran kritiikkiä. Haluaisin esittää muutaman ajatuksen. On korostettava sitä, että ei ole olemassa yhden ainoan tyyppistä pakolaista. Oli hyvä nähdä, että esittelijä oli jo huomannut sen, että pakolaisten joukossa oli erityisen hankalassa asemassa olevia ihmisryhmiä, naiset, lapset, vanhukset ja vammaiset esimerkiksi. On korostettava, että kukin pakolainen on yksilöä, hänellä on omat tarpeensa ja myös kykynsä. Meidän on todella oltava tietoisia siitä, kuinka vaikea naispakolaisten tilanne tällä hetkellä on. Ja siksi pitäisin parempana räätälöidyn kotouttamis toimenpidepaketin, jotta voitaisiin huomioida eri kohderyhmien erilaiset tarpeet. Täällä pitäisi sanoa myös selvemmin, että erityisiä ponnisteluja kotouttamisen eteen tarvitaan niille, jotka jäävät Eurooppaan pidemmäksi aikaa, koska resurssit ovat rajallisia. Pitää varmistaa, että ne käytetään kunnolla. Minun mielestäni rahan tehokas käyttö tarkoittaa sitä, että pitää nopeasti käsitellä turvapaikkahakemukset ja pitää huomioida myös pakolaiset kotouttamistoimenpiteiden kohderyhmänä. Ja halusin toistaa, että mielestäni turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten integrointi ei ratkaise ongelmaa, joka liittyy vanhenemiseen. Siksi tämä sinisen kortin ehdotus ei mielestäni ole tässä paikallaan. Nämä kaksi asiaa pitää pitää erillään. Pakolaisilla ei voida ratkaista rakenteellisia puutteita. EUn ja jäsenvaltioiden on jatkossakin mm, jatkettava toimia talouskasvun ja työpaikan luomisen eteen. Näin voidaan pakolaisetkin saada kunnolla kotoutettua. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Renate Weber. Ja loppukommenttina vielä tarvitaan joustoa työmarkkinoille. Näin voitaisiin nopeasti saada pakolaiset mukaan työmarkkinoille, kun tässä on tehty esittelen näin hyvää työtä. Varmasti varjoesittelyyn keskenkin tämä työ etenee hyvin. Odotan sitä innoissani. No, joskus kyllä tuo joustavuus saattaa aiheuttaa toisenlaisiakin vaikutuksia. Renate Weber. Time for the parliament. Kiitoksia. Nyt parlamentin täytyy lähettää älykäs viesti sekä Euroopan kansalaisille että niille, jotka haluavat tulla Euroopan unioniin. Eli millä tavalla voimme suojella kumpaakin ryhmää. Ja haluaisin kiittää esittelijää hänen työstään. Olin jo tarkastellut näitä kompromissitarkistuksia ja huomasin, että monet asioista, jotka ovat erittäin tärkeitä minun poliittiselle ryhmälleni, on jo otettu mukaan kompromissitarkistuksiin yhteinen turvapaikkajärjestelmä, joka parantaa tunnustamisjärjestelmää, järjestymis, erityisesti lapsia, naisia ja vammaisia käsittelevä erityinen lähestymistapa, sukupuolikysymykset, huomioon ottava lähestymistapa työmarkkinoilla. Ja meidän täytyy vähentää todennäköisyyttä sen suhteen, että ihmiset syrjäytyvät tai tuntevat itsensä riittämättömäksi. Meidän täytyy hyödyntää kokemuksia ja taitoja, joita pakolaisilla on. Ja pysyvä uudelleen sijoittamismekanismi kaikissa jäsenvaltioissa on vähimmäissolidaarisuus, jota jäsenvaltioiden tulee osoittaa EU:ssa. Mehän olemme osa unionia, emmekä vain ryhmä valtioita. Ja me olemme laatineet tarkistuksia, jotka liittyvät enimmäisaikaan, joka liittyy työmarkkinoille pääsyyn. Esittelen ehdottanut kuutta kuukautta, mutta mehän tiedämme myöskin viime viikon esityksestä, että monissa jäsenvaltioissa annetaan vähemmän. Ja jos puhutaan tästä kuudesta kuukaudesta, niin siitä saattaa tulla sitten standardi kaikkialla jäsenvaltioissa. Mutta uskon kuitenkin, että meidän pitäisi antaa tämä pääsy työmarkkinoille mahdollisimman nopeasti, jotta voidaan välttää ongelmia ja syrjäytymistä pakolaisten keskuudessa. Mutta Mietinnössä on muitakin asioita. Esimerkiksi korostettiin koulutusta, asuntoja, eri palveluita. Kaikki nämä asiat vaikuttavat hyvään kotoutumiseen työmarkkinoille. Ja varjoesittelijöiden kokouksessa käsittelemme sitten kompromissitarkistuksia ja varmaan saamme aikaan vielä paremman tekstin. Kiitos. Dankeschön, Kiitos sitten Tania González Penas. Kiitos. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä ja hänen esittämistään kommenteista tämän päivässä keskustelussa. Tämä on hyvin monimutkainen mietintö. Siinä on päinvastaisia ajatuksia ja mielipiteitä. Tämä on nähty myös tarkistuksissa ja siksi on hienoa, että kompromissitarkistusten eteen on ponnisteltu ja saimme niistä ensimmäiset versiot eilen. Me aina tuemme kaikkia sellaisia tarkistuksia, joilla ajetaan ihmisoikeuksia ja torjutaan syrjintää sen kaikissa muodoissa ja myös sellaisia tarkistuksia, joissa on yhteiskunnan sisältö, jos puhutaan vaikkapa sosiaalipalveluista, asunnoista, pakolaisille ja terveyspalveluista. Halutaan myös erityinen rahasto, jossa korostetaan erityisesti niitä turvapaikanhakijoita, jotka ovat kaikkein vaikeimmassa asemassa. Ja täällä puhuttiin muun muassa eh, tutkintojen ja osaamisen tunnustamisesta ja me olemme sitä mieltä, että on todella paikallaan, että tutkinnot tunnustetaan, mutta tämä ei kuitenkaan koskaan saa johtaa siihen, että sitten eh, joitain syrjittäisiin, kun päätöksiä tehdään eh, turvapaikan, turvapaikkastatuksen myöntämistä. Ja sitten haluaisin viitata myös muukalaisvihaan ja tähän pelon diskurssiin, joka meitä uhkaa Euroopassa. Meidän on taisteltava tätä väärää viestiä vastaan ja niitä kommentteja vastaan, jotka pyrkivät meidän päämme sekoittamaan ja haluat antaa sellaisen mielikuvan, että emme voi kantaa kansainvälistä vastuutamme, että takaamme turvapaikka-oikeuden. Jotkut sanovat, että tämä eh, ei sovi yhteen eh, sen kanssa, että Euroopan kansalaisten oikeus perusoikeudet oikeudet taataan ja taataan heille myös elintaso. Tämä on todella vaarallinen eh, ajattelutapa ja ainoa, mikä nyt vaarantaa meidän kansalaistemme aseman, on tämä hurja nälkä kurjon on ryhdytty erityisesti Etelä-Euroopan maissa, jos ajatellaan viime viikoista keskustelua, kun sanottiin, että jos nyt ei ryhdytä sosiaalisiin toimiin pakolaisten kotouttamisen osalta, niin sitten keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä tämä johtaisi paljon suurempiin eh, taloudellisiin ja sosiaalisiin kuluihin ja yhteen kuuluvuudella tästä myös maksettaisiin. Haluaisin korostaa nyt oikeutta, sitä henkilökohtaista oikeutta, joka kaikilla on pyytää kansainvälistä suojaa ja että on oikeus vasta työmarkkinoille työmarkkinoille, saada vähimmäispalkkaa ja saada myös perhe yhdistettyä. Tämä on meille tärkeä asia. Tämän oikeuden puolustuksi tarvitaan poliittista tahtoa tarkistuksessa, jossa nämä asiat sekoitetaan keskenään ja jossa ikään kuin asetetaan ehtoja eh, turvapaikanhakijoille heidän koulutustaustansa pohjalta tai vastattavan maan työllisyystilanteen osalta tämä ei ole hyväksyttävissä mielestämme. Ei myöskään saa tehdä pakolaisista rikollisia. Nythän on taisteltava mafioita vastaan ja varmistettava, että on turvalliset maahantuloväylät. Olen samaa mieltä siitä, että tarvitaan kunnon mekanismit ottaa vastaan pakolaisia nopeasti. On myös kiireellisesti noudatettava niitä sitoumuksia, joihin valtiot ovat sitoutuneet, tarvitaan kuudessa kuukaudessa toimenpiteitä ja nopeasti myös työlupia. Tämä on keskeistä. Toivottavasti näin pystyn auttamaan esittelijää hänen työssään on laitoksella. Kiitos. Vielen Dank. Kiitos. Jean Lambert ei ole paikalla. Teri, hoidatko sinä tämän? No niin, Laura Agea ensin. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Benifeille tästä tehdystä työstä ja hänen avoimuudestaan. Ja kiitän häntä myös siitä, että hän on jo toimittanut meidän ensimmäiset kompromissitarkistukset, joita tarkistelemme. Ja yritämme toimia mahdollisimman tehokkaasti. Kantamme olivat erilaisia, mutta nämä ovat kuitenkin tärkeitä ja kiireellisiä kysymyksiä. Me olemme halunneet, että vastuu jaetaan oikeudenmukaisesti ja että olisi pakollinen jakojärjestelmä, joka olisi osa turvapaikkajärjestelmää. No, toimet, joita on toteutettu myöskin EUn ulkopuolella, eli näiden pakolaisvirtojen hillitseminen, pysäytetään ne joilla ei ole oikeutta tulla EUn alueelle. Ja meidän pitää myöskin hoitaa kaikki nämä asiat yhdessä. Täytyy katsoa, mitkä ovat hätätoimia ja mikä on sitten keskipitkän aikavälin prosessi, jotta pystytään toimimaan tehokkaasti. Meidän pitää olla kestävää kotouttamista. Meidän täytyy arvioida jäsenvaltioiden tilannetta, joissa on taattava tämä vastaanotto, mutta ei kuitenkaan täytyy pidä määritellä sitä, että jäsenvaltiot, jotka ottavat vastaan näitä, eli ne eivät voi käyttää pakolaisia sitten neuvotteluvalttina. Eli meidän, se olisi ihmisoikeuksien vastaista. Ja meidän täytyy taata avunanto, kun nämä pakolaiset saapuvat Eurooppaan. Kyse ei ole pelkästään kielellisestä avusta, vaan tarvitaan henkilöitä, jotka pystyvät neuvomaan kulttuuriasioissa – ja pystyvät toimimaan välittäjinä kulttuurien välillä ja jotka takaavat sen, että vastaanottajat ja pakolaiset ymmärtävät toisiaan. Tämä hätäpolitiikka ei ole kytketty EUn talousarvioon ja turvapaikkarahasto tällä hetkellä on käytetty loppuun, eli meillä pitää olla – sellainen järjestelmä, jossa voidaan taata tehokas vastaanotto ja ihmisarvoiset elinolosuhteet. Olemme sitoutuneet kolmeen miljardiin Turkille, jotta se hoitaa näitä maahanmuuttajaongelmia. Eli meidän pitäisi pystyä hoitamaan itsenäisesti, mutta yhdessä tätä tilannetta, jonka ei pitäisi olla ongelma, vaan meillä tulisi olla järjestelmä, jossa sitten ennalta ehkäistään se, että tällaiset maahanmuuttovirrat jatkuvat. Meidän täytyy nopeuttaa hakemusten käsittelyä. Ja sitten tämä sinisen kortin direktiivi, se on hieno ajatus, jota ei juurikaan ole käytetty. Eli nämä ovat meille tärkeitä ehdotuksia. Me nyt käymme läpi näitä kompromissitarkistuksia, mutta haluamme kiittää Benifeitä koska tämä on ollut erittäin monimutkaista ja arkaluontoista työtä, mutta myöskin kiireellistä. Eli nyt me olemme valmiita valmistelemaan yhteisen ja tehokkaan tekstin. Kiitos. Kiitos. Ja nyt Teri on asettautunut. Kiitos puheenjohtaja, kiitos joustavuudesta. Tosiaan no, puhun tässä nyt kollegani Jean Lambertin puolesta, joka ei pääse valitettavasti paikalle. Pari seikkaa ryhmämme nimissä. Olemme erittäin tyytyväisiä tähän tekstiin. Äh, tulemme tekemään äh, tarkistuksia ja kiitämme esittelijää rakentavasta työstä, erityisesti tarkistukset, jotka vahvistavat kansalaisyhteiskunnan ja paikallisviranomaisien roolia, ovat keskeisiä tarkistuksia, koska äh, nämä tahot tulevat olemaan äärimmäisen tärkeitä toimijoita, kun pyritään tukemaan tehokkaan työmarkkinaosallistumisen pohjaa turvapaikanhakijoille ja pakolaisille. Mukavaa, että monet me on otettu huomioon, erityisesti ne, jotka pyrkivät valtavirtaistamaan olemassa olevan lainsäädännön määräyksiä niin, että saataisiin yksi johdonmukainen kokonaisuus meistä aivan keskeisen tärkeää on se, että ei tarkastella vain lyhyttä aikaväliä, lyhyen aikavälin ratkaisuja, vaan voidaan katsoa todella, miten turvapaikanhakijat ja pakolaiset saadaan integroitua pitkällä aikavälillä työmarkkinoille. Ja monet tarkistuksemme eh, tältäkin osin on oikein hyvin otettu huomioon. Edelleen käydään keskustelua uuden rahaston luomisesta sosiaalirahaston puitteisiin. Katsomme nimittäin, että jos lisärahaa ei ole, niin näin saatetaan synnyttää kilpailuasema jo olemassa olevien rahastojen välillä, mutta me olisimme kyllä joustavia tai kannattaisimme joustavampia rahoitusmahdollisuuksia alalla ja ehdottomasti tukisimme muutoksia monimuotoisen rahoituskehyksen suhteen, niin kuin kappaleessa 16 ehdotetaan. Olemme siis oikein tyytyväisiä tähän ehdotukseen ehkä jotain lisäkeskusteluja rahoituksen suhteen vielä tarvitaan, mutta vielä kerran kiitokset esittelijälle. Ja olemme todella rakentavalla mielellä tässä työssä mukana. Kiitos. Kiitoksia ja sitten Mara Pizzotto. Grazie. Ehm... Kiitoksia. Me halusimme mietinnön, joka liittyy maahanmuutto-ongelmiin. No, tämä nyt on ilmeisesti hiukan harrastus täällä parlamentissa. Eli teemme mietintöjä jokaisessa valiokunnassa. Ja minusta tuntuu, että viime vuosina tilanne ei ole parantunut. Eli on selvää, että lähestymistapa on väärä tässä aiheessa. Mutta toivon, että Eurooppa nyt ei halua tuoda tänne miljoonia orjia, koska minusta tuntuu, että siihen suuntaan ollaan nyt menossa. Penifeille sanoisin, että ei ole rikos suojella omia ihmisiään, koska jos olisi rikos, niin minä voisin mennä poliisille. Minä suojelen ja puolustan Italian kansalaisia Italian työttömiä. Eli esittelijä on tehnyt tässä virheen, koska hän on puhunut ammattiyhdistysten kanssa, maahanmuuttajajärjestöjen kanssa ja monien kanssa, mutta ehkä hän ei ole puhunut oman alueensa työttömien kanssa – eikä hän ole puhunut oman ikäistensä kanssa, koska 40 prosenttia nuorista Italiassa on työttöminä. Ja on vaikea selittää näille nuorille, että pakolaisella on oikeus työhön, mutta hänellä ei. En nyt tiedä, millä tavalla pystyisin tämän kertomaan. Meidän pitää käsitellä näitä työasioita ensin Euroopan tasolla, koska on totta, hyvin monet hukkuvat välimereen, mutta myös Italiassa ihmisiä kuolee työttömyyteen. Eilen taas omalla alueellani niin yksi ihminen, joka on menettänyt työnsä, teki itsemurhan. Haluaisin, että meillä on riittävästi rohkeutta puuttua realistisemmin näihin ongelmiin. Me emme ole mitään populisteja, me olemme realistinen puolue. Me otamme huomioon tilanteen ja ehkä olisi hyvä, että tarkistuksissani käsiteltäisiin oman maan todellisuutta, koska tarkistukset, joita olemme esittäneet, eivät ole rasistisia. Ne ovat ihan maalaisjärjen mukaisia, eli meidän täytyy hoitaa työttömyyttä Italiassa ja maahanmuuttajakysymyksiin puhutaan sitten eri tavalla. Eli tuodaanko sitten miljoonia orjia tai koko Afrikka tänne, sitä emme voi tukea. Eli meidän täytyy katsoa tätä kontekstia ja meidän täytyy puuttua maahanmuuttokysymyksiin paikan päällä. Meidän täytyy lisätä yhteistyötä, meidän täytyy valita näitä henkilöitä. Ja kun satoja tuhansia ihmisiä saapuu Italiaan ja 30 prosenttia tai vähemmänkin – voi saada sitten pakolaisen satuksen ehkä puolentoista vuoden aikana. Eli siellä on satoja tuhansia ihmisiä Italiassa, jotka ovat laittomasti maassa. Ja joko he tekevät työtä halvalla tai sitten ovat rikollisia. Joka tapauksessa siitä koituu ongelmia yhteiskunnallemme. Eli myöskin Euroopan parlamentissa meidän pitää tarkemmin kuunnella niitä osapuolia, Ijoilla on halua käsitellä maahanmuuttoasioita tavalla, jossa on maalaisjärkeä. Ja ainoastaan tällä tavalla voimme käsitellä sitä rakentavalla tavalla. Muuten tämä on taas yksi hyödyttön mietintö, joka, jonka te hyväksytte. Kiitos. Ich habe keine Wortmeldungen, deswegen kann... Kiitoksia. Ja nyt äh, Brando Benifei ja voi reagoida heti. Ole hyvä. Mikro. Mikro. <laughs> Kiitoksia puheenjohtaja. Ennen kaikkea haluaisin selventää muutamia asioita kollega Bitsottolle. Tämähän ei koske maahanmuuttajia, vaan turvapaikanhakijoita. Tämä on eri asia. Eli tarkoituksena ei ole orjuuttaa ihmisiä, vaan haluamme auttaa ihmisiä, jotka pakenevat juuri orjuudesta tai muista samantyyppisistä tilanteista. Eli meidän täytyy tehdä tämä ero ja katsoa näitä eri tilanteita, jotta voidaan taata kansainvälinen suoja. Ja meidän täytyy tehdä ero elintasopakolaisten ja todellisten pakolaisten välille. Olimme yrittäneet toimia tässä käytännön läheisellä tavalla poliittisten ryhmien kanssa, eli varmaan silloin tällöin maalaisjärkeä tukee valtaosa parlamentista, mutta on parempi käydä läpi tämä mietintö, koska siellä on selkeästi todettu, ettei tavoitteena ole se, että tästä koituu haittaa muille väestöryhmille. Tämä koskee myöskin nuoria työttömiä. Ja meidän täytyy katsoa sitä, mitä hoidetaan tämä kotouttamiskysymys. Tämähän on yksi avainkohtia tässä mietinnössä. Eli meillä ei voi olla kotouttamispolitiikkaa pakolaisten osalla. Meillä täytyy olla kotouttamistoimia myöskin työmarkkinoilla. Meidän täytyy kuitenkin välttää sosiaalista polkumyyntiä ja sitä, että työntekijöiden työolosuhteet heikkenevät. Eli me emme voi käyttää myöskään kohesiovaroja niin, että haitataan ihmisiä, jotka ovat jo ennestään heikossa asemassa ja tehtäisiin pakolaisten hyväksi. Eli mietityössä on selkeästi todettu, että meidän täytyy antaa lisää resursseja sosiaalirahastoon, jotta voimme nyt puuttua tähän uuteen tilanteeseen ja me emme saa tässä aiheuttaa haittaa toisille väestöryhmille. Eurooppa pystyy löytämään yhdessä ratkaisuja eikä tekemään mitään propagandaa veronmaksajien kustannuksella. No sitten yleisempiä kysymyksiä. Eli olen saanut tukea, kuten tiedätte, ja nämä kannat ovat lähentyneet mitä tulee esimerkiksi siihen, että pitää toimia nopeasti. Meidän on vahvistettava kohesio- ja sosiaalirahastoa. Meidän on luotava yhteinen lähestymistapa turvapaikkamenettelyissä ja meillä on oltava yhteinen järjestelmä. Ja en nyt puhu paljon pidempään, mutta vielä on tiettyjä kysymyksiä, jotka ovat kiistanalaisia ja niistä pitää vielä keskustella sitten kun meillä on varjoesittelyiden kokouksia, ja voimme sitten yrittää saada aikaan siellä kompromisseja. Ja kyse on tasapainosta, kun katsotaan näitä toimivaltuuksia. Ja me emme saa sitten syrjiä ketään näissä menettelyissä. Mutta meidän täytyy sitten ymmärtää, kenellä on mahdollisuuksia löytää pysyvä työpaikka. Ja sitten voidaan myöskin katsoa, millä tavalla ohjataan näitä kotouttamistoimia. Eli meidän täytyy löytää näissä asioissa tasapaino, ja sama koskee tätä rahoitusta. Siinäkin on hyvin erilaisia kantoja, mutta minusta tuntuu, että kuten äsken todettiin, Eli me emme saa aiheuttaa haittaa muille heikossa asemassa oleville väestöryhmille. Ja meidän täytyy selkeyttää näitä termejä, joita on käytetty. Eli meidän täytyy katsoa nyt, millä tavalla kohdennetaan palveluita ja sosiaalipalveluita myöskin näiden termien osalta on eroja ja meidän täytyy yhdessä sitten päättää, mitä tarkoitetaan ja mitä termejä käytetään. Ja lopuksi toteaisin, että jos viitataan nyt muihin aiheisiin, esimerkiksi alueellisen talouden tukemiseen kuntien tilanne ja se, että meidän pitää toimia myöskin kulttuurivälittäjinä. Eli näissä peruskysymyksissä kuten valtaosa ryhmistä on todennut, niin meillä on yhteinen lähestymistapa. Eli uskon, että näiden arkaluontoisten ja tärkeiden kysymysten lisäksi ajattelen vaikka myöskin tätä sinisen kortin direktiiviä. Siitäkin on erilaisia kantoja tullut esiin. Niin on muutamia kysymyksiä, joissa meillä on erilaiset kannat, mutta meillä on jo nyt aika pitkälti yhteinen lähestymistapa. Valtaosa ryhmistä on vakuuttunut siihen, että pystymme tehokkaasti saattamaan tämän työn päätökseen ja saamme aikaan hyödyllisen tekstin Euroopalle ja Euroopan kansalaisille. Ja tällä tavalla voimme uudistaa lainsäädännön asalla, osalta näitä asioita ja voimme sitten vaihtaa hyviä käytänteitä maahanmuuttajakysymyksessä, mutta meidän ei saa emme saa aiheuttaa haittaa muille väestöryhmille, jotka ovat jo kärsineet viime vuosien talouskriisistä. Kiitos. Kiitokset. 30. toukokuuta valiokunta toimittaa äänestyksensä ja täysistuntokäsittely on heinäkuussa. Silloin minä en olekaan paikalla. No niin, seuraavaksi sitten esityslista kohta kahdeksan, eli työntekijöiden edustus yritysten johtokunnissa Euroopassa. Minä olen itse esittelijä. näin alkuun sellainen huomautus, että jäsenten into käsitellä tätä asiaa on aivan valtaisa, mutta se, että tämä into sitten toi muassaan 282 tarkistusta, minua kyllä hieman yllätti erityisesti ensimmäisen keskustelun jälkeen. 282 tarkistusta, niihin en yksityiskohtaisesti voi kaikkiin mennä. Ymmärrätte varmaan miksi. Osan tarkistuksista olen itsekin tehnyt ja kun kerran rivimäärä on rajoitettu, niin mietintöä voi para- parantaa, rikastuttaa ja tarkentaa sitten vielä tarkistusten kautta. Ja osa tarkistuksista pyrkiikin konkretisoimaan ja laajentamaan tätä mietintöluonnosta ja onkin hyvät edellytykset sille, että tekstiä saamme tosiaan parannettua kompromissitarkistusten kautta. Sitten toinen tarkistusryhmä liittyy pikemminkin kielellisiin muutoksiin tekstissä tosiaan kyse on joistain määritelmien tarkennuksista ja sekin uskoakseni hoituu oikein hyvin varjoesittelijöiden kanssa yhdessä. Sitten kolmas tarkistusryhmä on siinä mielessä aika jännittävä, että nämä tarkistukset haluavat säilyttää tilanteen sellaisena kuin se on nyt. No niin, tietenkin tässä voisi sitten äh, todeta, että no niin, antaa sitten olla koko mietinnön, mutta kun se ei tässä nyt ole tarkoituksena, mehän aina, joka kaikissa eri yhteyksissä, kun saadaan komission ja parlamentin tiedonantoja, julkilausumia ja, ja päätöslauselmia, niin ainahan me haluamme vahvistaa sosiaalista Eurooppaa, vähentää sosiaalista polkumyyntiä ja haluamme vahvistaa työntekijöiden osallistumista tapahtumista. No nythän tähän asiaan sitten kerrankin saadaan konkretiaa ja näin jotkut haluavat pitää tilanteen ennallaan, niin se on kyllä hiukan yllättävää. Ja tällöin emme kyllä varmaankaan tuohon osallistumisen vahvistamistavoitteeseemme millään pääse. Sitten neljäs tarkistusryhmä. Sekin mm, minut kyllä yllätti jonkin verran ja täytyy sanoa, että se joka minua huvittikin. Nimittäin 62 tarkistusta, jotka pyrkivät poistamaan kokonaisia kappaleita tästä minun tekstistäni. Jos muuten nämä neljän jäsenen tekemät 62 tarkistusta hyväksytään, niin suunnilleen otsikko ehkä jää jäljelle ja vähän me no, on suunnilleen puolet sisällöstä, eikä sekään nyt varmaan ole tässä ihan tarkoituksena. Yksi tarkistus muuten oli mielestäni oikein erityisen huvittava, siihen ainakin nyt mennään hiukan yksityiskohtaisemmin. Mehän työllisyysvaliokunnassa vastustimme tiukasti yhden henkilön yrityksiin eh, liittyvää direktiiviä ja hylkäsimme sen, koska direktiivi olisi luonut mahdollisuuden eh, kerta kaikkiaan kiertää kansalliset määräykset, vesittää täysin kansalliset määräykset. Ja jos tässä mietinnössä nyt halutaan sitten poistaa tuo kappale, niin sitten hän pyritään toimimaan täysin vastoin kuin mitä työllisyysvaliokunta aiemmin on todennut. Sitten on vielä jokunen tarkistus. Ja kun puhutaan työoikeuden täydentämisestä, niin jos sitä ei toteuteta, niin miksi ihmeessä aiemmin, aiemmin valiokunnassa pitkäänkin on kiistelty siitä, että tämä kanta otettaisiin komission yrityspolitiikkaan mukaan. No tuolloin ei onnistuttu, mutta nyt olisi oikein hyvä tilaisuus se hoitaa. Ennen keskustelua vielä pari huomiota. Kun esittelin tämän mietintöluonnoksen, niin tein kyllä selväksi, että ei tuo ehd, alkuperäinen ehdotus ollut mikään sosialistinen eh, paholaisen keksintö. Näin on jo 18 jäsenvaltiossa. Ei tässä kukaan nyt eh, pyri eh, 18 jäsenvaltiossa, mm, Norjassa muuten mukaan lukien, on jo toteutettu työntekijöiden edustusyritysten yritysten johtokunnissa Euroopassa. Ja toiseksi ei myöskään pakoteta yhtäkään yritystä muuttamaan yrityksensä eurooppalaiseksi yritykseksi. Yritykset päättävät omasta yritysmallistaan aivan, aivan itse ja siinä tapauksessa, että päättävät ottaa käyttöön eurooppalaisen yritysmallin, niin sitten tämä työntekijöiden osallistuminen tai edustusyritysten johtokunnissa tulee toteuttaa. Tässä mietinnössä pyritään vain saamaan aikaan eurooppalaisia vähimmäistandardeja, jotka luonnollisesti kunnioittavat kansallista itsemääräämisoikeusta, mutta siinä tapauksessa, että otetaan käyttöön eurooppalainen yritys, muoto, niin tulee tietyt vähimmäistandardit. Siihen tässä mietinnössä pyritään. Ja nyt olen varma siitä, että tämä keskusteluprosessi mietinnön parantamiseksi tulee olemaan hyvin jännittävä ja mielenkiintoinen. Ja nyt EPP ja Tom van den Geldelade. Kiitoksia esittelijä hyvät kollegat. Kun ensin mä sen kerran käsittelimme tätä asiaa Euroopassa, eli tämä työntekijöiden edustus yritysten johtokunnissa, niin se on meille erittäin tärkeää. Meidän täytyy edistää tuottavuutta yrityksissä ja työntekijöillä on oikeuksia, mutta EU-säännöissä on selvää, että sosiaaliset tavoitteet EU:ssa täytyy myöskin saavuttaa ja silloin täytyy ottaa huomioon jäsenvaltioiden väliset erot. Eli tarkistukseni olen viitannut toiseisuusperiaatteeseen. Mehän kaikki tiedämme, että työntekijöiden edustusta on vahvistettava jäsenvaltioissa. Ja sitten taas johtokunnissa, esimerkiksi Belgiassa, ei työntekijöitä ole edustettu, niin, mutta ne koskee myöskin Italiaa, Espanjaa, yhdistynyttä kuningaskuntaa. Mutta kuitenkin työntekijällä on oikeuksia ja omassa maassani työmarkkinaosapuolilla on rooli. Ja siksi vetuan tarkistukseni siihen, että heitä olisi kuultava ja otettava mukaan aloitteisiin, jotka liittyvät työllisyyspolitiikkaan. Ja meidän täytyy miettiä uusia sitovia sääntöjä tai direktiivejä. Jäsenvaltioissa työntekijöiden edustus on hyvin erilaista, mutta sitten kun on katsottu erinäisiä esikuvia, niin voisimme miettiä esimerkiksi oppia jotain ja uskon, että tällä oma mietinnöllä myöskin pystymme oppimaan jotain lisää. Ja meidän täytyy katsoa myöskin neuvotteluita, joita meillä on edessämme, joissa te sitten keskustelette näistä asioista eri varjoesittelyiden kanssa. Kiitos. Ja langsam. Enrique, du kommst gleich. Jetzt komm... Sitten Martin. Sitten question d'ordre. Työjärjestyspuheenvuoro. Anteeksi, että häiritsen, mutta minun on poistuttava juuri nyt, koska minun on mentävä täysistuntoon minuutin hiljaisuuden ajaksi. Jos kaikille sopii, niin voi puhua myöhemmin ja jos ei tämä ole mahdollista, niin pyydän anteeksi, mutta minun velvollisuuteni on nyt lähteä sinne. Kiitos oikein paljon ja anteeksi, että keskeytin. Okei. Okay. Hyvä. Palaatte. Hyvä. Sitten Edouard Martin. Merci, président. Kiitos puheenjohtaja, kiitos hyvä esittelijä. Tekisi mieli sanoa, että tästä mietinnöstä on apua yritysten sosiaaliselle demokratialle. Niin kuin olen monta kertaa sanonut, minusta ei pidä pakottaa tiettyä mallia käyttämään. On erilaisia käytänteitä ja kulttuureja eri maissa ja myös eri eh, liikennön osissa, mutta on tärkeää, että ollaan tehokkaita ja tämä tarkoittaa sitä, että pitää ennakoida tilanteita, jotta voidaan välttää etukäteen eh, sosiaaliset ja demokratian, demokratian draamat. Sosiaalinen demokratia ei kaikkialla toteudu. On oikeus kouluttautua, mutta nämä ovat usein vain tietoja, mitä saadaan lehdistöstä. Ja sitten kuitenkin eh, ammattiliitot joutuvat näkemään, että päätöksiä on tehty. Minusta tämä on hyvä perusta tämä työ, jonka sinä olet tehnyt. Minun ryhmäni kanssa olen pyrkineet siihen esittämään tarkistuksia niin, ettei pantaisi kahta mallia vastakkain, vaan mietitään sitä, miten voidaan antaa työntekijöille mahdollisuus huomioon ottaen heidän oma kulttuurinsa toimia tehokkaasti ja pystyä valitsemaan yrityksessä. Ja tämähän on asian ydin tässä mietinnössä. On todellakin korostettava, jos ajatellaan kuulemista ja osallistumista, vaikka tämä yhteispäätös menettely on ollut tehokasta mm, Pohjoismaissa. Olisi ollut hyvä, jos tällaista olisi ollut enemmän, mutta pitää tietysti huomioida kaikkien maiden erityispiirteet ja sitten tämä subsidiariteettiperiaate. No, minua yllättävät jotkut tarkistukset. Ei voida sanoa, että joku tulisi tässä päälle pääsmäriksi, mutta jos ajatellaan, että joku monikansainen yritys toimii eri puolilla, niin on tärkeää, että saadaan tietoa eh, kaikkialta työntekijöiden edustajien kautta. Ei välttämättä pidä harmonisoida koko sosiaalipolitiikkaa. Tästäkin kannattaa varmasti keskustella, miksipä ei, mutta pitäisi ainakin yrittää saada lisää oikeuksia niille, joille niitä tällä hetkellä ei ole niin paljon näin on tällä hetkellä Euroopassa, että on yrityksiä, jotka toimivat eri maiden alueilla. Ja mitä tulee sitten tähän yhden henkilön yritykseen, voin yhtyä siihen, mitä sanoitte. Tähän tarvitaan todellakin ratkaisu ja tästä käytännössä päästävä eroon, sillä on yrittäjiä, jotka kiertävät näin sääntöjä liittyen tiedon antoon ja kuulemiseen. Minä olen ihan samaa mieltä siitä, mitä sanoin. Tähän asiaan puututtava ja ongelma on nopeasti ratkaistava. Meidän on pyrittävä harmonisoimaan tai samanaikaiseksi tasapaino, sillä tärkeintä on se, että voidaan huomioida yhteispäätöksenteko ja toisaalta eh, tiedonanto ja kuuleminen. Eli 167 tarkistukseen liittyy juuri tähän asiaan. Ja jos tätä tekstiä nyt hyvällä tavalla muutetaan, niin sen avulla voidaan edistää demokratiaa ja saada myös työntekijöiden ääni paremmin kuuluville. Kiitos. Kiitoksia sitten Amjad Basir. Parahin puheenjohtaja tee. Ja minähän olemme usein vitsailleet keskenämme, mutta nyt täytyy sanoa, että tämä asia ei ole kyllä mikään naurun asia. Olen varma, että tekemäni tarkistukset, samoin muiden varjoesittelijöiden ja monien muiden kollegojen tarkistukset ovat näyttäneet ja osoittaneet teille, että tekemänne ehdotukset ovat sellaisia, että niitä monet meistä emme kerta kaikkiaan voi hyväksyä. 282 tarkistusta, näistä 61 on tosiaan poistoehdotuksia. Monilla aloilla olisin kyllä toivonut rakentavampia muutoksia. Kyllä jo yksin omaan tarkistusten suuren määrän tulisi osoittaa teille, että ehdotuksenne ei ole mielestämme soveltuva, hyväksyttävä eikä myöskään toteuttamiskelpoinen e- Euroopan tasolla. Ehkä minä voisin nyt yrittää kuitenkin sanoa jotain hyvääkin tästä. Yksi johdanto-osan kappale tekstissä ne on, jota voisi hyväksyä, nimittäin tämä johdanto-osan kappale D, jossa todetaan, että että työntekijöiden osallistuminen yritysten johtokunnissa toteutuu jo 18 jäsenvaltiossa ja Norjassa, mutta hyvin eri tavoin. Ja tämä riippuu jäsenvaltioiden historiallisesta kehityksestä, sosiaalimallista ja niin edelleen. Ja tämä, tämä villakoiran ydin juuri on. Kymmenessä jäsenvaltiossa sääntelyä tällä alalla ei ole, ja niissäkin, missä sääntelyä on, erot ovat aivan valtavan suuret. Eli mikä, mikä tahansa direktiivi, jota ehdotettaisiin, ei se pystyisi ottamaan huomioon näitä valtavia ehdotuksia. Tämä on aivan ylitse pääsemätön ongelma parhaiden käytäntöjen jakaminen varmaankin olisi sopivampi ja myös ähm, meidän ECRn helpommin äh, hyväksymä toimintaehdotus. Katsotaanpa nyt joitain aloja, joihin viittaatte. Täällä oikein silmään pistää se, että työntekijöiden oikeu- äh, edustajilla tulisi olla samat oikeudet kuin omistajilla ja yrityksen johdolla. Äh, itse olen tällä hetkellä työnantaja, niin olette tekin täällä Euroopan parlamentissa. Onko teidän työntekijöillä ne samat oikeudet kuin teillä jäsenenä? Epäilen, että voisitte lähettää eh, esimerkiksi työntekijän edustamaan teitä nyt torstaina täysistunnossa ja äänestämään puolestaan. Ei tämä varmaankaan ole mahdollista, kun säännöt sen estävät. En minä sitä sano, etteikö voitaisi kuulla työntekijöiden murheita ja huolia. Ja se on aivan varmasti yritykselle hyödyllistä ja näin sanonkin tarkistuksessani 15. Aiemmin minulla oli liiketoiminta ja omistin yrityksen ja ymmärrän, että tämähän on liiketoiminnallisesti järkevää kuunnella työntekijöitä. Kuitenkin johto on olemassa yrityksessä johtaakseen ja pyrkiäkseen saamaan yrityksestä menestyksekkään viittaatte siihen, että ne maat, joissa sääntelyä on, ovat yleensä taloudellisesti eh, menestyksekkäämpiä. Varmaan jo arvaatte, mihinkä minä tässä pyrin niin yhdistynyt kuningaskunta ei toden totta sääntele, mutta on kyllä aika menestyksekäs siitä huolimatta. Eikä todellakaan halua, että Bryssel kertoo joksinilaisille yrityksille, mitenkä eh, johtokunta-asiat pitäisi yrityksessä hoitaa. Tämä sääntely johtaa aivan päinvastaiseen tulokseen kuin mitä kansalaiset haluavat EU-tason toimilta. Juuri tämän tyyppinen toiminta työntää yhdistynyttä kuningaskuntaa kohti lähtöä koko Euroopan unionista. Ja kyllä varmasti olette havainnut, että minä en ole yksin ajatuksina, niin suinkaan monet muutkin poliitikot ja poliittiset ryhmät katsovat, että tämä tulisi olla jäsenvaltioiden asia. Ei mitään Euroopan tason toimia tarvita. Te puheenjohtaja Händelle ehdotatte käytännössä Saksan mallia, joka ei sopisi käyttöön otettavaksi kattavasti eri jäsenvaltiossa. Minä todella toivon, että muutatte huomattavasti tätä ehdotusta ja otatte näin huomioon ne vakavat huolenaiheet, joita meillä muilla jäsenillä täällä valiokunnassa on asian suhteen. Kiitos oikein paljon. No niin, Enrique ei ole vielä palannut, joten seuraavaksi Verena. Mr. Chair and... Uh, Kiitos puheenjohtaja. Jos suotte, niin minä olisin aivan täysin eri mieltä edellisen puhujan kanssa, sillä minun mielestäni Euroopan unioni ei ole vain kokoelma jäsenvaltioita, vaan Euroopan unionilla on tehtävänään säännellä tiettyjä politiikan aloja ja yhdistynyt kunnaskunta on tässä mukana. Ja minusta työntekijöiden edustavuus on tärkeä ainoastaan työntekijöiden sosiaalisten oikeuksien puolustamiseksi unionissa, vaan tämä liittyy myös sisämarkkinasääntelyyn, sillä jos me lisäämme demokratiaa yrityshallinnossa, niin tämä vaikuttaa kaikkiin Euroopan unionissa myös yhdistyneessä kunnaskunnassa myönteisesti. Ja kun minä luen tämän ehdotuksen ja kun mietimme subsidiariteettikysymyksiä tai hyvin erilaisia lähestymistapoja, kaikkien tai eroja, mitä jäsenvaltion välillä vielä on, niin minun mielestäni tämä ehdotus todellakin vastaa näihin erilaisiin huoliin. Ja voidaan jatkossakin toimia eri tavoin eri jäsenvaltioissa tai myös alueellisesti, jos näin on ehkä joissain maissa mitä liittyy siis työntekijöiden edustukseen, mutta Tämä askel on kuitenkin otettava. Tämä ei koske ainoastaan sosiaalisia oikeuksia, vaan sisämarkkina-asioita ja myös demokratiaa loppujen lopuksi. Ja jos katsotaan tosi seikkojen, niin voitu havaita, että erityisesti kriisin aikaan yritykset, työntekijät ovat hyvin edustettuna, ovat olleet kestävämpiä ja tästä pitäisi olla kiinnostuneita, jos ei puhuta ja puhumattakaan siitä, mm, kuinka paljon hyötyä tästä olisi, jos pyritään 2020 tavoitteisiin. Ja tämähän pitäisi olla kaikille tärkeä tavoite. Minun ryhmäni tuleekin yhtyy siihen, että meillä on yhteiset sitovat säännöt työntekijöiden edustukseen liittyen yhtiön hallinnossa ja on varmistettava, että tässä on myös laadukasta edustusta, edustamista siellä tehdään yhteistyötä ja halutaan rakentavia löytää yhteisiä ratkaisuja, niin pitäisi olla kyllä samalla tasolla, pystyä toimimaan tasa-arvoisesti ja pystyä todellakin niitä ratkaisuja etsimään. Ja sitten lopuksi, koska mielestäni kaikkea tätä on pyritty korostamaan meidän tarkistuksissamme. Kyseessä ei ole ainoastaan se, että hallituksen tasolla otettaisiin mukaan työntekijöitä, vaan tehdään selväksi, että työntekijät ovat niin erilaisia eh, kussakin kulkee työpaikalla ja siksi korostimme eh, sukupuolten tasa-arvoa ja korostimme myös erittäin nuoria työntekijöitä, harjoittelijoita, eh, oppisopimuskoulutuksessa olevia ja niin poispäin. Heitä ei olla tarpeeksi hyvin. Tämä oli siis hyvä lisää tähän erinomaisen edustajan ehdotukseen. Ja Lopuksi sanoisin vielä, että minulla oman henkilökuntani kanssa on sellainen suhde, jossa ei hierarkiaa todellakaan ole. Ja tämä luo hyvän tunnelman meidän eh, kesken ja siitä on hyötyä kaikille. Eli tässä mielessä me todella tuemme tätä ehdotusta. Kiitos. Dankeschön, EFTD. Kiitos. EFTDn Laura Giajena ole paikalla. Edustaja Martin. Merci, président. J'ai bien entendu... Kiitoksia, puheenjohtaja. Kuulin nyt se, mitä sanoitte, eli että nämä ovat vain ehdotuksia, ja haluaisin, että näitä nyt ei runoita väkisin läpi. Eli mietinnössä halutaan taata se, että työntekijöillä on vähemmäisedustus johtokunnissa Euroopassa ja myöskin kansallisissa yrityksissä. Mutta tästä käydään nyt keskustelua ja tämä on tulkittu täysin päinvastaisella tavalla. Työntekijöiden on saatava tietoa, heidän on oltava mukana päätöksenteossa, kyllä, se on ihan itsestään selvää, koska hyvin usein työpajoissa ratkaistaan ongelmia, joita insinöörit eivät pysty ratkaisemaan. Niinkin käy. Mutta on kuitenkin epäilyksiä, koska te puhutte tästä vapaaehtoisena mallina, eli että työntekijät hallinnoisivat näitä johtokuntia. Ei. Ja Edward Mahtajan aamulla totesi, että me haluamme olla mukana tekemässä yritysten strategisia valintoja. Eli hän sanoo täysin päinvastoin kuin te. Eli hän haluaa vaikuttaa näihin strategisiin valintoihin, vaikkakin yritys jäisi siinä panttivangeksi. Eli silloin tämä koskisi ainoastaan hyvin suuria yrityksiä, ei pieniä. Ja ongelma on se, että tällä saattaa olla haitallisia vaikutuksia erityisesti nyt kun on talous- ja sosiaaliongelmia. Ja mehän olemme nähneet, miten ammattiyhdistykset ovat toimineet. Edua Mahtaankin halusi tätä. Eli se on johtanut siihen, että tietyt suuret ranskalaiset yritykset ovat kadonneet tai siirtyneet muualle. Ja sitten Euroopan globalisaatiorahasto on tullut auttamaan. EUn vaikutus kansallisen lainsäädäntöön on mielestämme hyvin pitkälle menemä tulkinta EUn toimintavaltuuksista. Sitten feministeille vielä sanoisin, että ehdotus, joka liittyy naiskiintiöön johtokunnassa – se ei pohjaudu talouden tehokkuuteen eikä tasa-arvoon. Mielestäni tämä on loukkaavaa, että pitäisi olla kiintiöitä. On paljon naisia, jotka ovat suuryritysten johtajia ja jotka ovat hyvin tehokkaita ja jotka eivät odottaneet mitään kiintiöitä. Kiitos. So in Enrique niin, Calvechambon on tullut paikalle. Thank, thank you very much. Kiitos oikein paljon. Kiitos siitä, että ymmärsitte tämän tilanteen ja olitte kärsivällisiä. Ja nyt sitten jatkan espanjan kielellä. Tämän tekstin osalta sanoisin nyt seuraavaa. työntekijöiden osallistuminen yrityksen hallintoelimiin osoittaa, että yhteiskunnat toimivat. Tämä toimii sellaisissa yhteiskunnissa, joissa on päästy paljon pidemmälle integraatiossa kuin muualla ja siksi periaatteessa voin täysin yhtyä tähän periaatteeseen. Minä lähden liikkeelle kolmesta tarkastuskokonaisuudesta – varjoesittelyiden kesken tai muuten. Tästä käy ilmi minun lähestymistapani ja myös ryhmäni lähestymistapa, sillä jos puheenjohtajalle ja esittelen on hauskaa, kun jotain asioita on luettu. Niin sanoa, että minun ryhmässäni on oltu aika surullisia, kun tiettyjä asioita luettiin. Eli näin käy. Välillä itke, sitä itketään ja välillä nauretaan. Täällä on alakohta yksi, jossa puhutaan työntekijöiden edustuksesta hallintoneuvostoissa ja tämä otsikko jo osoittaa, että ollaan aika rajoittuneita tässä lähestymistavassa. Me lähdemme siitä liikkeelle, että olemme lakia säätävä elin, me emme tässä esitä mitään tällaisia vaatimuksia, ehkä pyyntöjä tai ehdotuksia. Ja sitten tässä on ehkä käännösongelma, mutta minun mielestäni tämän ei pitäisi nyt liittyä ainoastaan yritysten valvontaelimiin, tämän työntekijöiden edustus, vaan on paljon muitakin malleja olemassa. Ja tässä mielessä me aiomme puhua sen puolesta, että edustus tapahtuisi oikealla tasolla, mitä tällä tarkoitamme. No tietysti on hyvin tärkeää, että työntekijät ovat edustettuina ja sitä on edistettävä. Ja tämä tietysti on täysin riippuvaista eri puolella Euroopassa eri asioista, kunkin alueen kulttuuri ja e, kokemukset, ammattiliittojen toiminta, yritysten e, koko on ihan eri asia, jos on suuria yrityksiä tai pieniä Eh, ravitsemusalan yrityksiä ja oman alueen kulttuuria, historia, joka liittyy usein jopa ilmastoon ja kaikki tämä liittyy työmarkkinoihin, jotka nekin vaihtelevat yhden saman, yhden saman maan sisällä. Tämä pitää huomioida ja myös kunkin maan juridinen historia, eli minkälaista yrityslainsäädäntö on kussakin maassa ollut. Eli tätä pitää tietysti edistää, mutta pitää olla joustavia ja tehdä tämä järkevästi niin, että se, on, se sopii kullekin alueelle. Ja sitten tarvitaan todellakin työntekijöiden edustusta ja sen pitää pystyä toimimaan, sillä pitää olla oma merkityksensä ja näin pitää voida ottaa kantaa, mutta tätä ei koskaan pidä kuitenkaan sekoittaa itse yrityksen johtamiseen tai hallinnointiin. Tämänhän pitää kuulla yrityksen johtajille, mutta tämä ei ole tärkeää vain siksi, että johto toimisi hyvin, vaan myös siksi, että kukaan ei saa sitten ammattiliittoja ja työntekijöitä asettaa vastuuseen eh, epäonnistumisista. Kun minä 40 vuotta sitten tämän asian otin mukaan Espanjassa keskustelun, niin ammattiliittojen mielestä oli täysin selvää, että halutaan mukaan ottamaan kantaa ja puhumaan, mutta yrityksen johtamista on kuitenkin vastuussa ainoastaan yritysjohto. Tämä pitää tehdä selväksi. Ja sitten on tämä kakkosalue tässä on taas näitä vaatimuksia, jotka olisivat pikemminkin siis eh, ehdotuksia. Ja tässä sitten lähdetään liikkeelle olemassa olevista malleista. On totta, että kaikki muuttuu ja tarvitaan uudistuksia ja pitää mukautua nykymaailmaan. No, tämä pitää paikkansa. Mikä unionin rooli tuossa yhteydessä on? No, unioni voi tehdä suosituksia, puhua parhaista käytänteistä ja voidaan auttaa tiedon löytämisessä siitä, miten kaikki hoidettaisiin parhaiten, mutta ainakin minun ryhmässäni on sellainen ongelma, että mikä oikeusperusta tässä nyt on, minkä oikeusperustan pohjalta voidaan suoraan ryhtyä toimiin komission toimesta eh, jäsenvaltioiden työmarkkinoille. Tämä ei mielestäni ole yhtään selvää tässä vaiheessa, jos nyt ollaan liian kunnianhimoisia ilman, että tätä asiaa selkeytetään, niin sitten ehkä mm, tämä tavoitteen saavuttaminen vaikeutuu. Ja sitten jos ajetaan todellakin oikeusperustaa, mikä oikeusperusta mahdollistaisi sen, että mentäisiin näin pitkälle. No me olemme sanoneet, mutta me ainoastaan me, että on paljon sellaisia kohtia, joita ei parannista käsin voida eh, päättää ilman, että asia on etukäteen mietitty. Eli oikeusperustaa pitää miettiä etukäteen ja sitten toistakin seikkaa, joka on hyvin tärkeä. Jos me haluamme tämän direktiivin avulla varmistaa oikeuden, niin oikeushan on tärkeä tämmöinen periaate, että työntekijät voivat olla edustettuina eh, johtokunnissa esimerkiksi jos ajatellaan yrityksen sosiaalista vastuuta ja kaikkea tällaista, on paljon erilaisia eh, toimintapiirejä. Jos haluamme, että on tällainen yleinen periaate ja puitteet Euroopan tasolla, Ja jos ajatellaan jopa sitä, että eh, pitäisikö saada minimiperusta kaikille vai pitääkö puuttua todellakin konkreettisiin aspekteihin, niin huomioon, että tässä on kuitenkin asioita, jotka eivät yleisesti koske koko Eurooppaa, vaan vain tiettyä aluetta. Kiitos. Pahoittelen, Enrique. Kyseessä ei ollut mikään poliittinen välintulo, mutta puhuit seitsemän ja puoli minuuttia, joten puheaika kerta kaikkiaan loppui. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, siksi vielä muutama loppukaneetti minulta. Haluan vielä kiittää teitä kaikkia keskusteluunkin osallistuneita lukemaan, lukemaan, koska jos ette lue, niin ei tämä homma toimi, sillä monet täällä kuuluista väitetyistä kohdista eivät edes sisälly tekstinne. Enrique Cave Chambon, ei kyse ole mistään lainsäädäntö lakiperustasta. Kyse on oma-aloitteisesta toiminnasta. Komissio on itse asiassa yritysoikeuden alalla lähdössä liikkeelle ja haluamme tähän reagoida. Toiseksi tässä mietinnössä tai mietintöluonnoksessa lukee selvästi, että yritysten äh, johdon oikeuksia ei tässä suinkaan aseteta kyseenalaiseksi. Kolmanneksi, meidän ehdotuksemme ei ole sitova, se ei ole velvoittava, mutta jos sitä halutaan soveltaa, niin parahin Enrique ei kyse ole minkään mallin dominoinnista kyse on äh, minimi, vähimmäistandardeista, jotka eivät suinkaan kyseenalaista kansallisia äh, päätöksiä. Jos me näin toimisimme, niin sittenhän meidän pitäisi muilla aloilla kerta kaikkiaan äh, keskeyttää työskentely. Eihän aiemmin ollut eurooppalaisia yritysneuvostojakaan. No sitten saatiin direktiiviin yhteisten ponnistelujen kautta. Kaikki kolme toimielintä tekivät tätä yhteistyötä. Ja kun puhutaan työntekijöiden oikeuksista ja sanotaan, että ei käy, ei onnistu, niin sitten pitäisi varmaankin rehellisyyden nimissä luopua koko sosiaalisesta Euroopasta. Piste. Mutta jos on niin, että on eurooppalaista substanssia oikeuden alalla, joka mahdollistaa sen, että yhteispäätöksen alalla kansallinen oikeus ja sen tehokkuus otetaan tarkastelulla, niin sittenhän eurooppalaisella tasolla ei onkin tehtävää. Ja e, syntyvät lainsäädäntö, porsaareja tai aukot täytyy säännellä niin, että jos on kansallisia subsidiarisia oikeusjärjestelmiä, niin ei saa myöskään jättää eurooppalaisia puutteita oikeusjärjestelmään niin, että tämä käännettäisiin työntekijöitä vastaan. Tom ei kukaan voi eikä halua eikä edes yritä pakottaa Pelkiaa toimiin, joita Pelkia ei halua toteuttaa. Ei tässä ole kyse sitä, että Pelkian tai jonkun muun maan, jolla ei ole tässä mm, tällaista työntekijöiden osallistumista olemassakaan, niin pakottaa sellaiseen ei. Mutta jos Belgia päättää, päättää vahvistaa työntekijöiden edustusta yritysten johtokunnissa, niin sitten taustalla ja pohjalla ovat eurooppalaiset yhteiset standardit. Kyllä tässä varmaan keskustelun tarvetta vielä on ja siitä keskustelusta tulee varsin mielenkiintoinen ennen kuin se sitten päättyy. Ja 15. kesäkuuta täällä valiokunnassa äänestetään. Toivottavasti saadaan aikaan joku hyvä kompromissi, jonka enemmistö voi hyväksyä. Tätä ennen meillä on varmaankin vielä varjoesittelijöiden kanssa yhtä sun toista selvennettävää sen suhteen, että mihin tällä mietinnöllä pyritään. Pari varjoesittelijäkokousta varmaan tulossa ja sitten tehdään kompromisseja. Noin. Lämpimät kiitokset. Näin tämä aamupäivän kokous saatiin kuin saatiinkin hoidettua vielä aikataulunkin puitteissa jatkamme kello 15. Ja nyt oikein hyvää ruokahallua.